Meine Damen und Herren, darf Sie, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Hyvät kollegat, toivotan ter- sydämellisesti tervetulleeksi. Esityslista sitten tänään ei ole tullut mitään ilmoituksia tähän, tai minulla ei ole ilmoituksia tästä liittyen. Kolmantena kohtana esityslistalla on alustus teemasta kaasu- ja öljyputket Euroopassa, niiden arviointi alustuksen esittää Kovi niminen ryhmä herra Hansen ja Petersen. Tervetuloa. Pyytäisin teitä. Tähän on nyt sitten siis tunti tähän kohtaan, tähän projektiin. Kumpi aloittaa, mitä teette? Rova Hansen saa puheenvuoron. Olkaa hyvä, aloittakaa teillä puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman. I'm Dina Hansen coming. Kiitoksia Dina Hansen. Tulen siis Kovista Kööpenhaminasta, joka on siis ympäristökonsultointivirasto Kööpenhaminasta. Ihan lyhyt <clears throat> esittely tähän briefaukseen. Tätä esitelmää pidettiin pyydetty, että se olisi lyhyt ja keskittyisi faktoihin, teknisiin, taloudellisiin, poliittisiin asioihin, jotka liittyvät öljy- ja kaasuputkiin EU-ssa perustuen olemassa oleviin dokumentteihin ja olemassa olevaan kirjallisuuteen. Joten objektiivinen perust, peru, faktoihin perustuva ö, päivitetty esitys sen pitäisi olla. Kollega Persen nyt saa puheenvuoron joka on kovin energiataloustieteilijä, joka esittelee alustuksen yksityiskohtaisemmin. Thank you very much. What we are going through... Kiitoksia. Se, mitä tässä käydään läpi, se noudattelee tätä paperia aika tarkasti, infrastruktuurikarttoja, erityisasioita, tarjontaa, ja sitten kysymyksiä ja vastauksia lopuksi. Katsomme siis infrastruktuuria. Sinänsä ei niin paljon keskustella tuotteesta sinänsä, öljytuotteesta, kaasusta niin edelleen. Öljy- ja kaasuputkien välillä tietysti on eroja, Yksi tärkeä ero on, että maakaasun hinta tähän lähteeseen liittyy usein. Ei ole mitään sellaista kuin maailmanmarkkinat tai EU-tason alueellista hintaa kaasulle. Se on aika joustamaton tarjonnan suhteen putkiin. Ja tällaista vaan rajoitettua joustavuutta on ollut, kun on tätä paidestettua ja nesteytettyä maakaasua, jota voidaan joustavammin tarjota. Öljymarkkinoista voidaan sanoa yleensä, asia on yksinkertaisempi. Kuljetus ja varastointi on halvempaa ja joustavampaa. Ja on paljon enemmän erilaisia välineitä kuljettaa öljyä kuin kaasua, joten kilpailu on myös vahvempaa. Ja yleisiä EU-kilpailusääntöjä sovelletaan näihin tapauksiin. Tämä koskee myös infrastruktuuria. Kaasulla infrastruktuuri, sitä säännellään ja siihen pääsyä säännellään. Tässä on nyt sitten kartta olemassa olevista ja suunnitelluista putkista öljylle ja kaasulle ja puutosaten infrastruktuuria. Tällä hetkellä Kaasua käytetään noin 500 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja odotetaan, että tämä kasvaa ajat mukaan. Optimistisimmatkin skenaarion mukaan uusiutuville energialähteille ja energiatehokkuudelle niin käytetty määrä on ainakin sama kuin nyt 20 vuoden päästä. Samaan aikaan kaasun tuotanto EU-ssa sisäisesti odotetaan, että se vähenee 200 noin 100 miljardin kuutiometriin. Ja kun kysyntää on suurempi ja lisäinvestointeja tulee infrastruktuuriin, niitä tarvitaan sitten. Siis. Tällä hetkellä tuontikapasiteetti on riittävät tavanomaisissa olosuhteissa. Mutta odotetaan kasvua ja no, uusia investointeja todennäköisesti tapahtuu ja pitäisi tapahtua. Ero sitten ny- nykyään tuotannon ja kulutuksen välillä. Se katetaan tuonnilla Venäjältä, Norjasta – ja Algeriasta ja nesteytetyllä maakaasulla Norjasta. Uusia mahdollisia tuontimahdollisuuksia ja yhteiskytkentöjä tulevaisuudessa tarvitaan, jotta voidaan luoda tällainen joustava ja tarpeeksi laaja tuontijärjestelmä. Nyt on nykyään myös tätä nestetettyä maakaasua ja siihen liittyviä laitoksia. Se on yksi mahdollisuus parannetulle energialähteen edellyttämiselle tässä järjestelmässä pidemmällä aikavälillä ke- keskitytään enemmän kauempiin reserveihin voisi tulla kyseeseen Iran, Katar, lähi Venäjä. Tällä hetkellä on kolme tai neljä aluetta kaasun osalta EU:ssa on pohjoinen alue, kaakkois- ja lounaisalue on joskus myös Itämeren alue Suomi. Niitä pidetään erityisenä alueena joskus. Kriteerit näille alueille ovat lähteen alkuperä ja maantieteellinen etäisyys ja mahdollisuus yhdistää kaasuvarastolaitoksia. Tärkein käytävä on koillinen käytö Venäjältä. 23 prosenttia tulee kulutuksesta sieltä EU-ssa. Sitten kaakkoinen käytävä. 18 prosenttia. Lounas käytävä Algeriasta. Noin 10 prosenttia. sitten mahdollinen kaakkoiskäytävä, kaakkostelukäytävä, joka pitkällä aikavälillä sitä voitaisiin käyttää tarjontareittinä tähän eriyttämiseen, niihin liittyviin pyrkimyksiin. Sisäinen siirtoverkko on erityisen tiheä pohjoisella alueella, Seebrycken ympärillä Hollannissa, Belgiassa, jossa on hyvin tiheitä siirtolinjoja, jotka koskettavat toisiaan. Maanalaiset varastot, niitä on käytössä, erityisesti Saksassa, Italiassa ja Itävallassa. Niillä on suuri varastointikapasiteetti, mutta sieltä, mutta muista maista se yleensä puuttuu. Suhteellisen uusi ja hyvin toimiva järjestelmä on kuitenkin kyseessä noin yleisesti ottaen. Sitten on useita uusia putkia tulossa. Yksi etelästä vihreä, Greenstream, joka Libyan ja Italian yhdistää Sisilian kautta. Uusi put, uusia putkia ehkä UK ja Alankomaiden välillä, uusi Turkin ja Kreikan välillä. Ja sitten useita projekteja on kehitteillä Algerista, Tunisiasta, Italian kautta, Algerista Espanjaan, Venäjän ja Saksan välillä ja Algerian Italian välillä Sardinian kautta. Ja niin kutsuttu Nabucco on, joka yhdistäisi Keskisen Aasian, Kaspian, Lähi-idän, Turkin kautta. Nämä uudet putket ja järjestelmät voisivat lisätä tuontikapasiteettia noin 90 miljardiin kuutiometriin tulevina vuosina. Yhteenvetona pääongelma tässä on, että tässä on ero oman tuotannon ja kulutuksen välillä, jolloin tarvitaan uutta infrastruktuuria tuontiin, uusia tarjontamalleja on, jotka mainittiin, ja täytyy vahvistaa olemassa olevaa tarjontakäytävää ja uusia perusrakenteita luoda. Voidaan myös ottaa esille se, että EU-politiikka 2022 ilmastotavoite vaikuttaa kaasun kysyntään merkittävästi. Kaasun kysyntä voisi kasvaa, koska tarvitaan enemmän voimalaitoksia, jos käytetään kaasua ja sitten vähitellen luovutaan hiilestä. Kaasu toimii paremmin yhteen tuulen ja muiden uusiutuvien energialähteiden kanssa. Mutta vähän avoin kysymys vielä on, että miten ilmastotavoitteet vaikuttavat sitten infrastruktuureihin. Öljyjen, öljyputket sitten. Tuon, tuontiputkia on yksi maailman pisimmistä, joka tulee Venäjältä. Erityisesti Itä-Eurooppaan sieltä tulee öljyä Siinä on haarat. Truspa on se etelästynyt keskipohjoinen. valko Puolaan. Ja Slovakiaan. Toinen tärkeä putki, tai siis Truspan putken kapasiteetti on 100 miljoonaa tonnia vuodessa. Sitä ei täysin käytetä tätä kapasiteettia. Tässä on tiettyjä epäsopuja. 65 on tämä nykyinen kapasiteetti miljoonaa, 65 miljoonaa tonnia. Näistä syistä Venäjä suunnittelee nyt eriyttää tarjontaansa myös Itä-Eurooppaan niin, että käytetään aluksia meren kautta putkien sijaan, ja tämä voisi vaikuttaa tarjontaan Itä-Eurooppaan tai toimituksiin Itä-Eurooppaan. Toinen tärkeä kaasuputki on tämä pohjoinen putki Norjan kentiltä Englantiin. 40 miljoonaa tonnia vesikapasiteettia. Sisäisesti EU:ssa tässä on yliputkista kuva, kartta. 33 000 kilometriä. Ja tästä kartasta näkee, että tulevaisuudessa mielenkiintoisinta on se, että vain pieni yhteys on Keski-Euroopan Ingolfin ympärillä tai Ingolstadtin ympärillä, joka yhdistää nämä kaksi järjestelmää, joten oikeastaan ne ovat eri, erilliset öljyputket Euroopassa. rajoitetut yhteydet näiden itäisten ja läntisten putkijärjestelmien kesken on siis olennaista. Toimitusten varmuus tässä on tärkeällä, tärkeässä osassa, erityisesti itä, itäosassa. Ja Venäjän politiikka uudelleen suunnata alusten kautta saattaisi vaikuttaa itäiseen osaan. Myöskin uusia, monia uusia putkiprojekteja on käynnissä. Yksi Konstantsesta Triesteen, Purkas Flore. Turkki tietysti oli osa EUta, mutta siellä on myös uutta. Mutta tässä yhteydessä mielenkiintoinen sitten Odessasta Gdanskiin. Nämä kaikki projektit aiheuttavat sen, että voidaan eriyttää reittejä ja tarjontaa öljyä, öljyä koskien. Mutta vain pieni osa tuot tuotannosta siirretään putkille, 80 prosenttia junilla tai aluksilla. Ja toinen asia, jonka mainitsimme, on se, että yhteys idän ja lännen välillä on heikko, ja Itä-Eurooppa on haavoittuvassa asemassa Venäjän öljytoimitusten suhteen. On ollut keskustelua siitä, että pitäisikö öljymarkkinoita ottaa mukaan sisäisiin energiamarkkinoihin. Ja pitäisikö niitä säädellä samoin, samoilla parametreilla. Mainitsin, että kaasuputket ovat siis monimutkaisempia ja käyttökustannukset per energiayksikkö ovat suuremmat. Tarvitaan suuria varastolaitoksia, jotta voidaan niitä käyttää tehokkaasti. Toisin kuin öljyjärjestelmissä on rajoitteita sisäisesti Euroopassa käänteisvirtauksen rajoituksia pääputkissa, mitkä vaikuttavat toimitusvarmuuteen joissakin maissa, kuten esimerkiksi Ranska ja Espanjan välillä, ja Keski-Euroopassa Unkari, Tsekki Slovakia, Itävalta. Käänteisvirtauksen mahdollisuuden puute on tekniset standardit ja operatiiviset proseduurit eri jäsenvaltioissa ovat erilaiset ja se vaikuttaa päivittäiseen toimintaan ja konstruktioihin. Missä määrin sitten kansallisvaltiot tasapainottavat näitä järjestelmiä. Tässä puhutaan kaasusta ja siitä, miten kapasiteettia jaetaan. Kaikki nämä asiat vaikuttavat markkinoiden, teho, markkinoiden, markkinoiden integraation tehokkuuteen. Talouspuolella putkissaan se ongelma, ne ovat fyysisesti yhdistetty kahteen pisteeseen, niillä ei ole muuta vaihtoehtokäyttöä, niin tarvitaan suuret investoinnit, mutta käyttökustannukset ovat pienet. Öljyn siirtomarkkinat, niitä pidetään avoimina, kun taas kaasumarkkinat ovat säännellyt, siis siirtomarkkinat ja niihin liittyvät palvelut kaasussa ovat säännellyt. Ja kolmansien osapuolten pääsy verkkoon, se koskee koko kaasuinfrastruktuuria. jotta toimitusvarmuutta voidaan parantaa ja parantaa kaasumarkkinoita, täytyy verkostoja parantaa ja allokaatioprosesseja transnationaalisesti täytyy parantaa ja miten kapasiteettia voidaan allokoida ja jakaa paremmin. Toimitusvarmuusasioita liittyy myös siirtoreitteihin idästä, itäisistä naapureista ja myöskin eteläisistä. Ja sitten on kysymys, joka aiemminkin mainittiin. Sisäiset yhteenliityntäpisteet niillä on tärkeä sija, kun toimitusvarmuutta parannetaan. Ja sitten kaasumarkkinoilla polttoaineen välinen kilpailu. Tässä kartassa voi nähdä, tässä on näitä tuontipisteitä, olemassa olevia tulevia, myöskin kaasua koskien. Ne ovat nämä siniset renkaat, olemassa olevat yhteenliityntäpisteet ja sitten tulevat ovat punaiset. Myöskin sisäisesti olemassa olevat yhteenkytkentäpisteet ovat mustalla. Erityisesti itäosassa EUta on yhteenkytkentäpisteitä lisätä käänteisvirtauksella ja suuremmalla kapasiteetilla ja myöskin kahden suuremman välillä, kuten Espanja, Ranska, Italia. Ranska, siellä tarvitaan sitä, että infrastruktuureja voimistetaan. uuteita, uusia yhteiskytkentäpisteitä tulee tarjontapuolen kehityksestä, markkinoiden kehittämisestä ja sitten kysymys on siitä, kuka investoinnit tekee, koska kaikki investoinnit eivät ole kaupallisesti elinkykyisiä, erityisesti itäosassa. Tämä kaupallinen elinkyky näissä yhteisliityntäkytkentäpisteissä on ongelmallista. tarvitaan turvallisuus- ja toimitusstandardien lähentämistä, myöskin toimitusten eriyttäminen, sitä tarvitaan, käänteisvirtausmahdollisuuksia tarvitaan, täytyy aloittaa näitä infrastruktuuriprojekteja suuria kuten Nabukko ja muita, joita TEN-verkkojen yhteydessä on otettu esille. Joissakin tapauksissa viejien sitoutumista puuttuu näiden infrastruktuurin aukkojen täyttämisessä. No sitten lopuksi on, olemme katsoneet yhteiskytkentää, yhteisliityntäpisteitä eriytyneillä alueilla, eristyneillä alueilla. Niitä muutama on, jotka on otettu esille tässä paperissa. Yksi on Baltian ja Suomi, sitten Puolan pohjoisosa ja keskinen Ruotsi. Monet saarista EU:ssa ovat myös sellaisia, joita pidetään eristyneinä alueina kaasun suhteen. Ja tähän tarvitaan erityishuomiota. Siinä tulisi etuja teollisuuden kehittämisen, työllisyyden ja ympäristön suhteen ympäristöetuja tulisi näistä polttoainevaihdoista. Ja siinä voitaisiin integroida näitä eristyneitä alueita tässä suhteessa mukaan. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset tästä informaatiosta. Ensin annan puheenvuoron Vidal Quadrasille esittelijänä. Ja pyydän yhtä asiaa. Kello neljään mennessä meidän täytyy viedä lävitse tämä asia, koska sitten jatkuu jo muut asiat. Joten puhukaa nyt hyvin keskittyneesti niin, että kaikilla olisi myös mahdollisuus käyttää puheenvuoron. Virat Parris, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä tutkimustyö on hyödyllinen väline, jotta voimme tutustua paremmin tähän nykytilanteeseen, kun puhutaan kaasun ja öljyn toimitusverkosto ja miten sitä toimitetaan Euroopan unionin alueelle, keskeisille alueille, heikoimmille alueille tulevaisuutta ajatellen ja tätä ajatellen pitää tehdä. On tehty hyvää työtä. Meillä oli hyvä henkilö täällä tutustuttamassa meitä tähän nopeasti, tehokkaasti kattavan katsauksen myötä tähän ongelmalliseen alueeseen mutta pitäisikö jotain lisätä tai korjata tähän, korjata jotakin tähän tutkimukseen, kun puhutaan kaasun ja öljyn toimitusvarmuudesta ja siihen liittyvistä säätelystä ja säännöksistä, niin eihän vielä kaikista yksityiskohdista olla tarkoin perulla, kun puhutaan nimenomaan turvallisuudesta, siihen liittyvästä säännöstöstä. Meillähän on näkemyksiä normeista erilaisia, mitkä ovat nämä strategisten varmuusvarastojen merkitykset, hyödyt ja haitat. Meillä on niistä vähän erilaisia näkemyksiä. Mutta kyllähän ne on tuotu täällä tekstissä esille Tämä on hyvä instrumentti. Vielä kerran onnittelut sen laatioille, mutta muutama kysymys nousi kuitenkin mieleeni. Meille, me kuulimme äskettäin ja näinä päivinä olemme kuulleet, että kaasun kuljetusinfrastruktuurit, toimitusinfrastruktuurit ovat hyvin kustannuskalliita, vaativat korkeita kuluja, on kyse miljardeista euroista. Mutta jos taas ajatellaan äh, näiden strategisten yhteyksien verkoston laajentamista, jos halutaan muuttaa siis että tämä kaasu- tai öljyn toimitukset olisivat kahden suuntaisia, eli muutetaan suuntaa tai taataan molemmin suuntainen kuljetusvirtaus, niin silloinhan voitaisiin ajatella, että kuljetukset olisivat vähän vaatimattomampia. Mutta jos halutaan kääntää tätä suuntaa, toimitusten suuntaa strategisille alueilla, niin silloin kustannukset olisivat hyvin järkeviä. Niin voisimmeko me saada jotenkin enemmän tietoa tästä kustannusten mahdollisesta laskemisesta, jos suuntaa muutetaan tai suunta taataan kahden suuntaiseksi. Toinen kysymys liittyy markkinatilanteeseen. Tällä hetkellä kaasun toimitus on aika lailla kansallisten monopolien käsissä ja ainut toimio, ainoilla toimijoilla on tämä yksinoikeus jakelun toimitukseen, huoltoon, varantojen takaamiseen. Mutta jos ajatellaan, että näitäkin markkinoita se pitäisi liberalisoida et, sillä tavalla, että näihin verkkoihin olisi pääsy myös kolmansilla osapuolilla. Olemmehan me kuulleet ja nähneet varmasti ehdotuksia, että ehkä olisi hyvä hallinnoida ja hoitaa tätä tätä ulkoisten toimittajien kanssa tarkoittaa sitä, että EUlla olisi jonkinlainen konserninomainen mekanismi, että sitten kun ruvetaan neuvottelemaan meidän kaasuntoimittajien kanssa, puhuisimme kuitenkin vain yhdellä ainoalla äänellä. Olisimme tuolloin voimakkaampia, meillä olisi paremmat neuvotteluasemat. Mitä mieltä te olette tästä ehdotuksesta? Ja mikä on teidän näkemyksenne tai arviointinne tämän toimivuudesta tai luotettavuudesta ja olisiko se todella toimiva? Kiitos. Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin. Kiitokset sitten kollega Kavaija. Thank you very much. Um... Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset tästä esittelystä, raportin esittelystä. Arvostan kovasti työtänne, mutta minulla on kysymys, joka liittyy eniten äh, tähän kaasun toimitukseen äh, kaukaisille eristäytyneille alueille. Ihan äh, hieman sitä käsittelitte tuossa raportissanne. Yksi ratkaisu on toki nämä LNG-terminaalit, mutta ne ovat mahdollisia vain, jos on tietty määrä väestöä. Oletteko te tutkineet mitään ratkaisuja esimerkiksi saarille, jossa on hyvin vähän väestöä. Ajattelen tässä näitä esimerkiksi Portugalin, Madeiran aluetta, Asoreita, jossa on ehkä 150 000 asukasta. Oletteko te tarkastelleet potentiaalia? potentiaalisia ratkaisuja LNG-varastoille? On olemassa jotain teknologisia ratkaisuja, joita käytetään esimerkiksi Norjan rannikolla eristäytyneille alueille? Tätä samaa järjestelmää ehkäpä voitaisiin käyttää tällaisille pienille saarille tai alueille. Mutta tällä hetkellä näitä LNG-terminaaleita on vain rakennettu, mikäli on yli 500 000 henkilöä väestössä. Kiitos. Danke, herzlich. Kiitokset. Sitten äh, Sisli. Äh, hvala lepa za äh, predstavitev. Äh, tudi jaz imam vprašanje. Kiitoksia tästä alustuksesta. Myös minulla on kysymys infrastruktuureista kaasun osalta. Itsehän sanoitte, että odotatte kaasun kasvaa kysyntää ilmastonmuutoksen vuoksi. Näytitte kartan meille. Tässä kartalla on oikein hienosti näytetty nämä projektit, jotka koskevat kaasuverkoston tulevaa kehittämistä. Minua kiinnostaa se, että voitteko antaa oman mielipiteenne siitä, että riittävätkö nämä infrastruktuurit tai että miten, tällä infrastruktuurilla miten suuri kaasun kysynnän kasvun määrä voidaan kattaa vai pitäisikö suunnitella ehkä enemmän? Minua kiinnostaa myös se, että voisiko teillä esiteltävänä päivämääriä suunnitelmista, jotka koskevat tätä kasvavaa kaasun tarvetta yksittäisissä jäsenvaltioissa. Myöskin liittyen ilmastonmuutoksen vastaiseen strategiaan. Kiitokset sitten kollega Savvila. Kiitos Θεωρώ τη μελέτη αρκετά καλή, αλλά θα ήθελα να θέσω μία προ... Kiitos. Tämä on, oli ihan hyvä raportti, mutta minulla on ihan tällainen yleinen kysymys alkuun. Te sanoitte, että kaikkein suurimmat kaasun varastointipaikat näillä alueilla Venäjällä, tulevat Venäjältä, Katarilta – näinkö se oli Venäjältä ja Katarilta ja siihen, mistä tätä kaasua tulee. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan puhuta Katarista, Venäjästä tai Iranista tulevaisuuden mahdollisuuksina. Jos ajattelen nyt Venäjää, sikäli mikäli kun olen nyt ymmärtänyt, mitä on sanottu, olen uusi parlamentin jäsen, mutta kaikki mitä olen kuullut tähän mennessä, niin Euroopan unioni tai komissio on suunnitellut tekevänsä kauppasopimuksen Venäjän kanssa. Tämä on ihan puhdas äh, tällainen taloudellinen kaupallinen sopimus. Myydä, ostaa. Joten voisin odottaa, että tässä tutkimuksessa – olisi nyt te, myös käsitelty tätä ja ainakin annettu meille vähän enemmän informaatiota liittyen EUn kaupallisiin suhteisiin Venäjän kanssa. Venäjähän on tärkeä. Olen ymmärtänyt, että Nabukko ei olisi kannattava aserbaidsanilaiset esimerkiksi kuvittelevat, että he toimittavat kaasua kaikille mutta jos ne eivät kuitenkaan saa varmuuksia siitä, että ne voivat toimittaa X kuutiota Nabukolle vuodessa, niin silloinhan tämä ei tule toimimaan. Ja me tarvitsemme venäläisiä silloin, näin minun mielestäni ainakin. Viime vuonna tapasin energiaministerin edustajan, joka sanoi, että Nabucco ei ole toimiva ilman venäläisiä. Ja sitten on Iran. Tällä hetkellä eh, Iranin kanssa eh, väännetään poliittista eh, kädenvääntöä Genevessä ja puhutaan pakotteista yhtäältä. Ja toisaalta näemme, että USA pyrkii sovintoon Iranin kanssa ja on jo astunut Irania tavallaan vastaan. No, kukaan ei tiedä, mitä tässä maassa tulee tapahtumaan, mutta tässä tutkimuksessa haluaisimme tietää jotakin mahdollisuuksista. Voiko Iran toimia meidän suuntamme kaasun toimittajana? Voiko se sitä kautta esimerkiksi auttaa Nabukkoa? Sitten on Armenia, sillä on myös oma merkityksensä. Tässä rajoittaudun vain etelään. Siellä on kuitenkin kaikkein eniten mahdollisuuksia, vaikkakin näitä mahdollisuuksia on toki myös pohjoisessa. Entä sitten arabimaailma, lähi -Itä? En ole samaa mieltä siitä tai asenteesta, mikä tässä on lähi suuntaan. Minä uskon, että lähi Persianlahden alue. Siellä on varmasti löydettävissä hyviä kauppakumppaneita, Katar ja Bahrain esimerkiksi. Jos me toisimme Bahrainista ja Katarista kaasua, se olisi mielestäni hyvä asia. Nehän ovat hyviä yhteistyövaltioita. Egypti, selvä, mutta siellä ei ole tarpeeksi kaasua, ei ainakaan niin paljon kuin me tarvitsemme tai haluaisimme. Ja sitten on Arabiemiraatit. Ne voivat itse investoida näihin putkiin. Siihen liittyy tietenkin paljon teknisiä asioita, mutta siis on joka tapauksessa paljon maita, jotka voivat tuottaa kaasua. Iran, Katar ja Venäjä. Ja silloin ne pitäisi ottaa mukaan tähän tutkimuksiin. Ei niitä saa unohtaa sen vuoksi, että ne ovat mahdollisuuksia. Ja sitten ihan yleisesti puheenjohtaja. Ajatellen energiaa ja turvallista energian tuotantoa ja varastointia. En nyt oikein ymmärrä tätä etäisyyttä, jonka me aina haluamme pitää arabimaailmaan ja Venäjään siellä kuitenkin kaikki mahdollisuudet ovat. En ymmärrä tätä, yritän ymmärtää, mutta en ymmärrä. Minusta meidän pitäisi nyt vakavissamme miettiä näitä alueita ja tehdä yhteistyötä näiden alueiden kanssa, jotka kuitenkin ovat hyvin tärkeitä tuottajia ja tuojia. Mulțumesc, domnule președinte. Um, Mulțumim pentru informarea făcută aici de uh, firma Covi. Aș avea câteva mici comentarii. Haluaisin esittää useita kommentteja. Esittää myös yhden kysymyksen kohdasta 6.4 esityksessänne, siis eriyttäminen koskien kaasuntoimituslähteitä koska löysin tässä monia tietoja, jotka liittyvät siihen ajatukseen, että kaksi piippua South Stream ja Napukko, niitä ei voitaisiin rakentaa samaan aikaan, koska olisi vaikea löytää investoijia molemmille. Tai tarpeeksi kaasua niihin, että saattaisi olla poliittisia intressejä tietyiltä tarjoilta jäsenvaltioissa. 2015 päättää Napukko, kun taas South Stream lopetettaisiin 2013, joten johtopäätös, mikä tästä voitaisiin tehdä, on, että pitäisi taata prioriteetti vain yhdelle projektille, ja tämä pitäisi olla South Stream, koska sille on sekä tarjontaa että rahoitusta tarjottu. Mustameren energiafoorumi, joka pidettiin äskettäin Romaniassa, Eni Paulus Karolli-yhtiöstä tai henkilö Eni-yhtiöstä sanoi, että nämä eivät kilpaile keskenään, vaan mieluumminkin täydentävät toisiaan. Mutta hän myönsi, että arvioitu kapasiteetti Napukossa ei riitä, jotta voitaisiin toimittaa Eurooppaan se määrä, minkä se tarvitsee. Hän lisäsi, että energiaturvallisuus on edelleen tärkeä ongelma, mutta ei enää prioriteetti. Hän myös sanoi, että täytyy eriyttää resursseja ja ottaa käyttöön uusia sääntöjä. Tämä oli kanta, jonka muutkin analyytikot ja asiantuntijat alalta esittivät. Mitä tulee sitten siirtoreittien moninaistamiseen, niin South Stream voi olla siinä mielessä tärkeä projekti, mutta jos puhutaan energiaa turvallisuudesta ja varmuudesta ja eriyttämisestä toimituslähteissä, niin napukosta tulee siinä mielessä tärkeämpi unionin pääprojekti tässä mielessä eli komission projekti, ja monille jäsenvaltioille napukko. Ainakin näin tähän asti on ollut. Ja kun otetaan huomioon tämä tausta, minulla on tämä kysymys. Mikä on mielipiteenne näistä prioriteeteista? Mikä olisi prioriteettioptio, joka jo pitäisi valita? Koskien näitä edellä mainittuja projekteja. Kumpi näistä kahdesta projektista pitäisi olla prioriteetti, kun otetaan huomioon tarve eriyttää kaasuntoimituslähteitä ja lisätä energiavarmuutta. Voitaisiinko käyttää interventiomekanismia komission puolelta energiakriisin yhteydessä, jos jäsenvaltiot päättävät antaa prioriteetin South Stream-projektille? Herzlichen Dank. Kiitoksia. Kymmenen minuuttia jäljellä. Pitää saada myös yksityiskohtainen vasta- vastaus kernaasti, eli tiiviimmin pyytäisin. Seuraavana kollega Susa Wagner. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä noudan, ihan kirjaimellisesti noudatan ohjettanne ja neuvonne. Pyrin puhumaan lyhyesti. Minä haluaisin vain sanoa, että minua kiinnosti suuresti se, mitä sanoi esittelijä täällä tänä iltapäivänä, koska en ko- kovin paljon ymmärrä – tästä asiasta, tästä kaasuputkesta, öljyputkiasioista Euroopassa. Minä opin paljon tänä iltapäivänä ja ymmärrän kyllä jotakin valtioista ja niiden toimintaperiaatteista. Ja minul, minua nyt vähän pelottaa, miten tämä kaikki tulee toimimaan Euroopassa, koska näen, että kaikki valtiot, erittäin kypsyneet, kehittyneet valtiot, ovat joskus silloin vähän pelastuneet, kun energiavarmuudet, varmuusvarannot puuttuvat tai tyhjenevät, he vähenevät, niin silloin siinä on yksi räjähdystekijä yhteiskunnalle ja sen takia tässä täytyy ajatella, mikä on julkisen viranomaisen valta ja vallan käyttö ja vastuu ja velvollisuus. Sen takia minua kiinnostaa suuresti tämä, miten täällä puhutaan kaasu- ja öljytoimituksesta ja niiden varmuuksesta, varmuusvarannosta. Tämä on erittäin mielenkiintoista ja tällä hetkellä se on erittäin mielenkiintoista seurata, mitä Euroopassa on tekeillä siellä tapahtumassa. Mutta minullakin olisi yksi kysymys. Missä mielessä nykyinen talouskriisi voi olla tai sen seuraamukset, miten se voi vaikuttaa energiakysynnän pienentymiseen, koska se liittyy tähän talouskriisiin. Ne kytkeytyvät toisiinsa. Miten se liittyy tähän talouden elvytysohjelmaan? Minun maassani ainakin hyvin paljon keskustellaan kriittisesti, polemisesti tästä asunnosta. Nimenomaan siitä, miten eh, energiakysynnän pieneneminen tulee vaikuttamaan, näissä, vaikuttamaan näihin käynnissä oleviin kaasu- ja öljyputki infrastruktuurihankkeisiin. Heka, kollega Vidal Quadras puhui myös näistä, tästä hallinnoinnista. Se on erittäin tärkeää, että miten näitä hoidetaan, hallinnoidaan. Ja minä odotan Vidal Quadrasin vasta, kysymykseen vastausta, kun hän puhui tästä konserninomaisesta lähestymistavasta. Sillä on myös yksityisoikeudellinen ja julkisoikeudellinen aspekti, kun ajatellaan markkinoita ja liberalisointia. Ja minä odotan suurella mielenkiinnolla, osaatteko te antaa vastauksen vai saadaanko siihen vastaus myöhemmin. Ja me myös lähetämme tiettyjä vetomuksia meidän puhemiehellemme. Kiitos. Thank you so much. Mr. Kiitoksia sitten herra Correa de Campos. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Ihan ensinnäkin haluan kiittää tästä loistavasta esityksestä. No niin, nyt kun tämä hieno esitys on kuultu, niin minä ainakin tuli vakuuttuneeksi siitä, että eh, tässä on mitalilla kaksi puolta. Todellisuudella on kaksi, kahdet kasvot. Mitä meille on täällä tänään kerrottu. Minä kerron sen siksi, että minä olen perehtynyt tähän asiaan ajatellen Eurooppaa, enkä ajatellut aina meidän kaasun ja öljyn toimittajiamme. Sanon sen, koska me, nythän on päästy sopuun Venäjän ja Kiinan kanssa energiavarojen toimittamisesta – ja sopimus kattaa tulevat 20 vuotta, eli siis on kyse aika pitkästä aikavälistä. Pitää myös tajuta, mitä tämä sopimus vaikuttaa Euroopan kokonaiskauppaan. Venäjähän toimittaa meille 30 prosenttia meidän energiastamme, käyttämästämme energiastamme. Haluankin tietää, mikä tulee olemaan tämän sopimuksen vaikutus kokonaisuudessaan ja mihin, mitkä, mikä on meidän painoarvomme tämän jälkeen. Mikä on Äh, pystyykö Venäjä äh, tyydyttämään meidän energian kysyntämme? Pystyykö se toimittamaan meille riittävästi energiaa? Minä haluaisin vain äh, vastauksia, jotta se tyydyttäisi myös kollegoita. Děkuji, pane předsedo, a zároveň děkuji za velmi eh, podrobnou a obšírnou zprávu a protože je skutečně již málo. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitokset äh, tästä esittelystä ja koska meillä ei ole niin paljon aikaa, niin haluaisin keskittyä kahteen kysymykseen. Me olemme puhuneet äh, LNG-kaasun käytöstä, mutta en ole nähnyt mitään CNG-hen äh, viittaavaa, eli siis paineistettuun maakaasuun joka on teknologisesti vähemmän vaativaa ja sitä voitaisiin käyttää kriisiaikoina varsinkin pienemmillekin alueille. Sen vuoksi haluaisin tietää, voisiko CNGtä käyttää myös tässä yhteydessä. Minusta se voisi olla hyvin mielenkiintoinen vaihtoehto Euroopan kaltaisille alueille. Toinen asia liittyy siihen, mitä me olemme jo kokeneet eh, tämän vuoden alussa kriisin yhteydessä, joka liittyi kaasun toimituksiin. Voisiko olla olemassa jonkinnäköinen yhteinen ratkaisu tai menettelytapa, että voitaisiin hoitaa tällaisia tilanteita tulevaisuudessa? Koska on hyvin tärkeää, että meillä olisi suunniteltuja ratkaisuja, suunniteltuja putkia ynnä muuta. Oli mikä tahansa, niin kuitenkin kestää vuosia ennen kuin me pääsemme päätökseen. Että sen vuoksi haluaisin tietää, miten toimia potentiaalisessa kriittisessä tilanteessa, mikäli tällainen tilanne syntyy. En tietenkään haluaisi sellaista, mutta jos jotain tapahtuisi tänä vuonna uudestaan, mitä me silloin teemme? Koska Euroopan unioni, vaikkakin me neuvottelemme jo, niin Äh, eihän meillä ole mitään varmuutta Venäjän tai muiden tuojien suuntaan. Kollega Paska. Sitten kollega Paskua. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Äh, Naviazol by som na svojho predrečníka. Tiež ma zaujíma predovšetkým... Kiitos. Haluaisin äh, puhua siitä, millä tavalla me tulevaisuudessa tulemme toimimaan. Mehän laskemme tässä oikeastaan jo, että meillä tulee ongelmia kaasun toimittamisen kanssa tulevina vuosina. Eivätkä, e- ellei näitä projekteja saada tehokkaasti toimeenpantua. Olen samaa mieltä edustaja Savelan kanssa. Venäjä tulee olemaan hyvin tärkeä ja sen vuoksi Ukrainan ja Venäjän väliset suhteet ovat tärkeitä, mutta näen siinä aikamoisia riskejä. Kysymykseni kuuluukin, onko EU valmis tehokkaalla tavalla ratkaisemaan konflikteja näiden kahden maan kesken? Pyritäänkö tässä jollain tavalla saamaan nämä saman neuvottelupöydän ääreen? Kiitos. Kiitoksia. Komissio varmaan voi kysymykseen vastata paremminkin. Herra Benua siis seuraavaksi sieltä puheenvuoron. Vai Vinva? Yes, thank you very much, Chairman, and good afternoon, everybody. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille tämä informaatio, mitä Kovi on laatinut, on mielestäni hyvää informaatiota sen jälkeen, mitä me teimme marraskuussa 2008 tähän energiaverkostojen vihreään kirjaan ja öljyinfrastruktuuriin. Tämä kaikki pitäisi nähdä tulevaisuuden energiaturvallisuuden kontekstissa ja näitä hän tehdään tässä uudistuksessa. Me tulemme uudelleen käsittelemään Euroopan laajuista verkostoa nimenomaan energian osalta ensi vuonna, ja tämä mielestäni sopii hyvin tähän meidän valmistelevaan työhömme. Luonnollisestikin tässä on paljon asioita. Ensinnäkin te tiedätte, että öljyinfrastruktuuri tänä päivänä ei ole osa eurooppalaista energiaverkkoa, kun taas kaasu on mukana eurooppalaisissa verkoissa. Tämä merkitsee sitä, että tähän mennessä emme ole käsitelleet öljyä, ja ehkäpä nyt sitten tulevaisuutta ajatellen pitäisi öljy ottaa mukaan. Tämä on kysymys, joka on vielä avoin. Mutta tämä informaatio, mitä teidän informaatiostamme saamme ja myös osittain omastamme, liittyy nyt siihen, otammeko jatkossa öljyn EU-hun putken kautta vaiko aluksilla Itämeren kautta tai Mustan meren kautta. Joten tämä on siis öljyn kohdalta avoin kysymys. Kaasun kohdalla luonnollisestikin asiat ovat selkeämmät. Ja tähän asti on noudatettu sellaista politiikkaa, että me tuemme kaikkia infrastruktuureja, jotka saattavat äh, tuoda lisälähteitä ja äh, toimittajia EUlle. Tämä on EUn vankka kanta, vaikkakin Euroopan, laajuisessa, eh, Euroopan laajuisen verkon energia suuntaviivoissa 2006, jonka parlamentti ja komissio ovat hyväksyneet. Meillä on erilaisia projekteja, jotka ovat Euroopan intresseissä. Meillä on erilaisia eh, priorisoituja eh, projekteja ja sitten tällaisia yleishyödyllisiä. Nabucco on tällainen projekti, joka on tällainen priorisoitu ja in, in, intressiprojekti. Joten minusta meillä on jo tällainen järjestys, rankkauslista liittyen näihin kaasuputkiin. Ja me luonnollisesti tulemme tätä tarkistelemaan uusien tietojen perusteella, jota me nyt olemme saaneet esimerkiksi viime tammikuun toimituskriisin kohdalla. Ja kaikki ne, me olemme toki ponnistelleet varmistaaksemme jakelua ja toimitusta. Esimerkiksi komissio hyväksyi heinäkuussa tällaisen puitesäännöstön asiasta. Joten kaikki toimitus perustuu monimuotoisuuteen. Se on kaikkien politiikkojen tavoite. Joten on erittäin tärkeää, että kykenemme käyttämään kaikkia mahdollisia kaasun tuojia, Iran, Katar ja Venäjä tänä päivänä toimittavat yli puolet maailman kaasuvoimavaroista. On hyvin tärkeää, että kykenemme sitten tuomaan, varmistamaan sen, että näiltä alueilta voidaan tuoda kaasua eu on yksi meidän tavoitteistamme, mutta Pohjois-Afrikka ja muita mahdollisuuksia tutkitaan, esimerkiksi Norjasta vielä. Ja LNG on luonnollisesti mahdollisuus tuoda kaasua aluksilla, tankkereilla Australiasta tai mistä tahansa. Australiassa on myös hyvät kaasuvarat. Joten tämä on tämä suuri kuva. Periaatteet ovat tärkeät ja sen lisäksi on myös hyvin tärkeää, että käydään oikeanlaista vuoropuhelua EUn joka todennäköisesti on maailman paras markkina-alue, 500 miljoonaa kuluttajaa, joka maksavat hyvän hinnan energiasta, joten me eh, myös eh, tavallaan kykenemme ehkäpä saamaan parhaat sopimukset aikaan eh, toimittajamaiden kanssa mutta muistuttaisin, että yritykset tekevät nämä sopimukset ja se, mitä meidän täytyy tehdä, on luoda oikeat ja hyvänlaiset säädölliset puitteistot näille yrityksille, sellaiset puitteistot, jotka tuovat turvallisuutta ja takeita näille sopimuksille ja sitä kautta sitten kaasun toimitukselle. Ja se on tämä malli. Vidal Quadras oli tässä ihan oikeassa. Se on, EUlle on hyvin tärkeää, että se kykenee käyttämään käyttämään omaa voimaansa 500 miljoonan ihmisen sisämarkkina-alueena saada oikeanlaiset sopimukset yrityksilleen silloin, kun neuvotellaan Katarin, Venäjän ja muiden kaikkien mahdollisten tuottajien kanssa tällä hetkellä. Kiitos. So, oh, herzlichen Dank. Jetzt ich Kiitokset. Sitten annan äh, herra Petersenille vielä mahdollisuuden päättää tämä. Ei hänen varmaankaan kykene kaikkiin yksityiskohtiin vastaamaan, mutta ehkäpä johonkin. Herra Peters. Thank you. Uh, uh the question... Kiitoksia. Koskien ensimmäisen kysymys, jäsenen kysymystä. Olette täysin oikeassa. Käänteisvirtausjärjestelmät eivät ole kovin kalliita. Ne ovat aika yksinkertaisia ratkaisuja teknisesti se ei ole aina mahdollista, mutta yleensä se ei ole kovin, siinä ole paljon kustannuksia. Koskien kansallisia monopoleja ja, ja se, mihin komissio viittasi, nämä mekanismit – kysymys kaukaisista alueista ja että mahdollisesti käytetään nestetettyä maakaasua, painestettua maakaasua pienemmissä yhteisöissä. Tiedän Japanista esimerkiksi käytetään LNGtä, cng että kaukaisemmat pienet yhteisöt voidaan niille toimittaa kaasua. tekniikassa sen olemassa, vaikka se olisikin vähän kallista. No vielä yksi oli. Oli kysymys prioriteeteista. Napukko ja South Stream. Viittaan komission tässä jälleen. Napukko on prioriteetti, siinä on samaa mieltä koskien diversifikaatiota, maantieteellisesti toimituslähteitä, Napukko no on kiintoisin niistä. Miten talouslama vaikuttaa energian kysyntään? Tietysti normaalisti odottaisi, että se vähentäisi kysyntää ja näin mahdollisesti on nytkin. Ja se saattaisi ratkaista riippuen siitä, miten pitkään lama kestäisi. Ehkä ei ratkaista, mutta lieventää näitä tarjontaongelmia Oh yeah, that's... Uh, one question was also... Uh... Yksi kysymys oli nykyisistä infrastruktuurista, riittäisivätkö ne pitkällä aikavälillä? toimittaa kaasua sen tarpeisiin, Euroopan tarpeisiin on vaikea sanoa. Vastaukseni olisi, että todennäköisesti ei suunniteltujen projektien myötä. Ja että se riippuu siitä, miten nestetyn markkinat kehittyvät erityisesti, mutta en usko, että nykyinen putki-infrastruktuuri liittäisi pitemmällä aikavälillä toimittaa Eurooppaan kaasua. Um, uh, that is regarding the, the, the future. No, sitten tulevaisuuden lähteet, energialähteet. Komissio myös vastasi tähän. CLU-talostuksessani, eikä näissä asiakirjoissa – ei käsitelty tämän asian vakavuutta. Kaikki toimituslähteet ovat kaupallisia kumppaneita, eikä mitään negatiivista suuntautuneisuutta ollut, ei ainakaan ollut tarkoitus olla tässä alustuksessamme. Ganz herzlichen Dank, Frau Hansen, Herr Petersen, für die... Kiitokset, Rova Hansen ja herra Petersen tästä raportista. Kiitokset. Kiitokset kollegoille kysymyksistä. Ja niin tämä asia on viety päätökseen. Ja nyt sitten äh, lähdemme seuraavaan. Merci. It's very complicated, but there are many questions. Terrible. Then I begin? Ja, meine Damen und Herren, ähm, darf Sie den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen? Hyvät ja naiset herrat, siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Meillä on tässä toki ne teknisiä ongelmia, mutta ne on ihan juuri tuossa tuokiossa ratkaistu. Me halusimme tänään saada informaatiota Euroopan ydinturvallisuusviranomaista Silta Entrigiltä ja toivotankin nyt puheenjohtajan Andrei Stretan tänne paikalle. Tervetuloa meidän valiokuntamme kokoukseen ja kiitokset eh, siitä, että tulette tänne puhumaan meille. Eh, ensimmäinen raportti on siis nyt vuodelta 2009 ja teillä on nyt mahdollisuus se meille esitellä. Ja meillä on sitten mahdollisuus tehdä teille kysymyksiä. Olkaa hyvä. Hvala lepa in dober dan vsem skupaj. Začenjam v slovenščini toliko, da povem, da prihajam iz... Kiitos. Aloitan ainakin slovenian kielellä niin, että voitte ainakin kuulla, että tulee Sloveniasta. Vaikkakaan en nyt täällä Slovenian nimissä esiinny, vain äh, nimenomaan äh, regin puheenjohtajana ja jatkan sitten englanniksi. Se tekee elämämme yksinkertaisemmaksi. Herra puheenjohtaja, olen siis ENSREGin puheenjohtaja, joka on Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmä. Ja näen nyt, että nämä minun kalvoni ovat hieman kapeampia kuin tuo teidän taulunne, mutta no, kyllä te varmaan näette kuitenkin. Meidän ryhmämme on siis laatinut ensimmäisen raporttinsa sen kahden vuoden ensimmäisestä toiminta-ajasta komissiolle ja parlamentille ja olen ylpeä siitä, että voin nyt olla täällä kertomassa teille meidän työstämme. Tulen kattamaan hyvin monia aiheita ja aloitan ihan lyhykäisellä esittelyllä esittelyllä, koska olettaisin, että suurin osa teistä ei nyt kovasti tiedä ydinenergiasta ja ydinenergiaturvallisuuskysymyksistä, joten aloitan tässä ihan nopeasti kertomalla, minkä, minkä parissa me nyt elämme täällä. Euroopan unionissa meillä on noin 150 toimivaa ydinvoimareaktoria, jotka tuottavat sähköä 15 jäsenvaltiossa ja ne tuottavat noin yhden kolmasosan kaikesta EUn sähköstä. Joten tämä, ne ovat hyvin tärkeä sähkön lähde tällä mantereella ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme pitää tämän turvallisena. Yritän selittää teille, kuinka me varmistamme ydinturvallisuuden ja mikä on eh, perusperiaate, kun valvomme ydinturvallisuutta, ei ainoastaan Euroopassa, vaan koko maailmassa, missä sitä sitten käytetäänkään. Teknisesti on hyvin yksinkertaista, olisi hyvin yksinkertaista rakentaa ydinvoimalla, ellei piittaisi turvallisuudesta. Mutta luonnollisesti meidän täytyy aina huomioida turvallisuuskysymykset ja siihen on sitten niin paljon teknisiä yksityiskohtia, jotka suojelevat näitä voimaloita alusta alkaen. Mutta kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, millä tavalla näitä laitoksia käytetään. Meillä on tietyt säännöt operaattoreille, mitä ikinä ne tekevät, heidän vastuullaan on tämä turvallisuus. Sen vuoksi jokaisella organisaatiolla on hyvin monimutkainen ja tarkka järjestelmä turvallisuudelle ja valvonnalle ja laadulle. On hyvin monenlaisia toimenpiteitä siinä, mitä on tehtävä, jotta voidaan varmistaa turvallisuus. Ja jotta sitten voidaan valvoa tätä kaikkea, meillä on valtio tai kansallinen järjestelmä, säätelyjärjestelmä, jossa riippumattomat säätelijät valvovat sitä, mitä tämä operaattori tekee. Luonnollisesti vaikkakaan tämä ei ole valvonnan, valvonta ei siihen lopu, vaan tuolla takana on sitten vielä esimerkiksi mediat, jotka tarkkaan valvovat kaikkea, mikä mahdollisesti voisi mennä pieleen. Joten me olemme hyvin tarkkoja siinä, että otamme työmme vakavasti. Se, että voidaan sitten pitää näitä voimaloita turvallisesti käynnissä, niin meidän täytyy noudattaa hyvin tiukkoja sääntöjä. Ensinnäkin meidän täytyy tiedä fyysiset turvallisuusrajat, meidän täytyy ymmärtää teknologiaa ja mitä vaaroja tässä, uhkia tässä on. Ja me tavallaan itse luomme nämä rajat, joiden puitteissa tämä voimalla sitten toimii. Eli tällä tavalla sitä voi nyt kuvata. Me työskentelemme tämän laatikon sisällä ja silloin olemme vielä turvallisella alueella mutta jotta olisimme vielä varmempia siitä, että kaikki on turvallista. Meillä on Euroopan unionissa omat oikeudelliset puitteistomme, on unionin omat puitteet, jotka eivät ole kovinkaan vahvat, mutta sitten on nämä kansalliset oikeudelliset puitteet, jotka kaikki perustuvat kansainvälisille standardeille, yleensä IAEAn standardeille, mutta on myös muita kansainvälisiä järjestöjä, jotka ovat laatineet sääntöjä tällaisille toimijoille. Sen lisäksi jokainen säätelijä, lisenssi, toimija on luonut omat Äh, rajansa, joten äh, tämä tiukentaa tavallaan vielä tai pienentää vielä enemmän näitä rajoja. Ja sitten tämä toimija itse määrittelee nämä toimintatapansa ja jokaisen voimalan täytyy olla hyvin varovainen niin, että se ei näiden rajojen ulkopuolelle astu. Nyt sitten sitten siirtyisin suoraan siihen, mitä Ensreg tekee, tai oikeastaan Ensregin historiaa. Ensinnäkin te varmaankin tiedätte, että ydinturvallisuus on ennen kaikkea kansallinen vastuuasia. Jokaisella jäsenvaltiolla, jolla on ydinvoimaloita, sillä on oma kansallinen äh, säätelijä, säätelyviranomainen, joka on osa valtion elimiä. Sitten kansallinen lainsäädäntö on hyvin pitkälti samankaltaista kuin kansainväliset standardit, usein ehkäpä hieman tiukempaa. Mutta nämä säännöt voivat olla hieman erilaisia eri maissa, mutta se johtuu lähinnä historiallisista syistä ja ydinvoimaloiden kehityksestä eri maissa. Sitten meillä on Euratom-sopimus, joka on yli 50 vuotta vanha. Ja koskapa se on niin vanha, niin niihin aikoihin ydinturvallisuutta ei pidetty niin tärkeänä, niin Euratom ei oikeastaan mitenkään eksplisiittisesti käsittele ydinturvallisuutta. Joten Euroopan tasolla ei välttämättä ainakaan Euratom-sopimuksella säädellä ydinturvallisuutta. Ja tämän, tästä kesästä lähtien meillä on uusi direktiivi, joten nyt meillä on eu lainsäädäntöä, joka on sitten voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. Eli tämä on ensimmäinen askel Euroopan tasolla. Sitten jos katselemme kansainvälistä näyttämöä, niin voin teille kertoa, että jokaisessa EU-ydinvaltiossa ollaan jäseniä lähinnä kahdessa sopimuksessa. Ensimmäinen liittyy ydinturvallisuussopimukseen ja toinen, joka on hyvin monimutkainen ja pitkä nimi, jossa on kysymys käytetyn polttoaineen turvallisuussopimuksesta. Me kutsumme tätä vain tällaista yhteissopimukseksi, jossa käsitellään sitten kaiken näköisiä sääntöjä, jotka liittyvät radioaktiivisen jätteen käsittelyyn. Eli jokainen jäsenvaltio, jossa on ydinvoimala, kuuluu näiden sopimusten alaisuuteen. Sitten, kuten jo mainitsin, meillä on IAEAn standardit, koodit ja ohjeet, joita noudatetaan. Ja sitten meillä on myös OECD ja NEA alaisuudessa tästä vahvistettua yhteistyötä. Siellä on koko joukko erilaisia komiteoita, jotka käsittelevät eri aiheita kansainvälisellä tasolla ja antavat sitten suosituksia jäsenvaltioille. Sen lisäksi meillä on VENRA, joka on tällainen kansalaisjärjestö, joka on tällainen säätelevien viranomaisten kerho. Se on vapaaehtoinen ja sen vuoksi se toimiikin erittäin menestyksekkäällisesti. Ja siellä tehdään yleensä asiat alhaalta ylöspäin ja sen vuoksi tuloksetkin ovat olleet suhteellisen hyvät. Me, siellä on kehitelty tällaisia viitetasoja, jossa on sovittu yhtäläisistä tasoista ja säännöistä, joita noudatetaan kaikissa ydinvoimamaissa Euroopassa. Euroopan unionin tasolla on jo kauan käsitelty näitä turvallisuuskysymyksiä, mutta 2003 EU:ssa komissio teki ensimmäisen kerran pyrkimyksen saada lävitse kaksi direktiiviä, mutta siihen aikaan se ei vielä ollut mahdollista, ei päästy sopimukseen, kaikki jäsenvaltiot eivät tähän suostuneet. Joten vuosia tässä nyt on sitten keskusteltu, mitä tehdä. Ja noin kaksi vuotta, reilut kaksi vuotta sitten, suositeltiin, että perustettaisiin tällainen ydinturvallisuuden ja radioaktiivisen jätteen korkean tason asiantuntijaryhmä, joka perustettiinkin kaksi vuotta sitten. Siinä ovat mukana kaikki 27 jäsenvaltiota, jotka nimittivät sitten tällaisen korkeatason säätelijöiden ryhmään jäsenensä ja edustajansa, joka nyt on sitten nimeltään tämä ryhmä ENSREG. Ensimmäinen kokous järjestettiin lokakuussa 2007 ja alun perin me käytimme aika paljon aikaa siihen, että me mietimme, mikä tämä säätely on jäsenvaltioiden, komission eh, ja meidän kesken. Ja päätimme sitten, että työskentelemme konsensusmenettelyllä. Ja me pyrimme määrittelemään käytännössäännöissä eh, tämän, millä tavalla me toimimme. Me valitsimme kolme tärkeintä aihetta. Ensimmäinen on se, että parannetaan ydinturvallisuusmenettelyitä ja samoin kuin, että parannetaan radioaktiivisen jätteen valvontaa ja ydinlaitosten käytöstä poiston järjestelmää. Ja sen lisäksi halusimme myös parantaa avoimuutta. Avoimuus on ollut ongelma. Me usein olemme hieman kömpelöitä siinä, millä tavalla me kommunikoimme suuren yleisön suuntaan. Joten nämä ovat ne kolme ryhmää, jotka ovat toimineet tämän viimeisen kahden vuoden aikana tässä ydinturvallisuusryhmässä, joka on tämä pääryhmä. Ensimmäinen aihe, jota he ovat käsitelleet, on se, minkälaisia mahdollisia laillisia EUn instrumentteja voisi olla käytössä. Hyvin selkeäksi kävi ensinnäkin jäsenten jakautuminen. Ensinnäkin oli maita, jotka olivat tällaisen direktiivin puolesta. Sen vuoksi, että niiden mielestä EUn pitäisi saada aikaan harmonisaatiota tällä alueella ja se, että EUn jolla ei ole yhteisiä sääntöjä tällä alueella ja hyvä, että EU-säännöt voisivat äh, estää tai vähentää mahdollista tilanteen heikkenemistä kansallisella tasolla. Ja sen lisäksi myös monet muutkin halusivat tätä, kuten esimerkiksi parlamentti halusi direktiivi. Mutta sitten oli pienempi ryhmä jäsenvaltioita, jotka eivät eh, olleet mielissään ajatuksesta. Heidän pääargumenttinsa oli se, että ydinturvallisuuskysymysten päätäntävalta on jäsenvaltiotasalla. Toinen argumentti oli se, että he halusivat eh, asettaa jopa tiukempia sääntöjä kuin mitä sovitaan EU-tasolla. Joten komissio sitten teki noin vuosi sitten ehdotusluonnoksen, josta sitten keskusteltiin intensiivisesti. Ja me teimme sitten sen keskustelun pohjalta tällaisen listan, missä on kymmenen perusperiaatetta, jotka otetaan mukaan direktiivin. Luen ne teille ihan nopeasti, jotta voimme säästää aikaa voimme syventyä näihin hieman myöhemmin. Eli siis se tarkoitus on, että me ylläpidämme ja parannamme jatkuvasti ydinturvallisuutta. Ei voida koskaan sanoa, että tilanne on tarpeeksi hyvä, vaan pitää aina pyrkiä korkeammalle. Ja sen lisäksi oikeus ottaa käyttöön tiukempia ydinturvallisuustoimenpiteitä kuin EUn tasolla on vaadittu. Ja se valtiolle siis oikeus. Ja sen lisäksi ei tulisi olla mitään ei, ei, ei, ei lähdetä siihen, että kansalliset viranomaiset, säätelyviranomaiset joutuisivat tekemään suuria muutoksia, kansalliset viranomaiset jäävät valtaan. Ja kansallisen säätelijän roolia tulisi vahvistaa, komission roolia ei tulla laajentamaan, siitä ei tule mikään tällainen supersäätelijä Euroopassa. Se tulee vain toimia tällaisena mielipiteen vaihtoareenana. Sitten meidän täytyisi huolehtia näistä voimavaroista turvallisuusyhteistyössä ja sen lisäksi tämä pitäisi olla yhteensopiva ydinturvallisuussopimuksen kanssa. Ja sen lisäksi tämä koskee niitä maita, jotka eivät halua käyttää ydinvoimaa. Eli jos joku ei halua käyttää ydinvoimaa, heidän ei tarvitse käyttää ydinvoimaa ja yhdeksäs liittyy avoimuuteen ja kymmenes eh, on eh, kaikkien osallistuvien järjestöjen selkeät roolit ja vastuut. Nämä kymmenen periaatetta, eh, ne, ne heijastuvat nyt tavalla tai toisella tässä uudessa direktiivissä. Sitten seuraava asia liittyy tähän siis ydinturvallisuuskysymysryhmässä benchmarkingiin esikuva-analyysiin me suosittelimme, että kaikki ydinvoima eh, valtiot Euroopan unionissa osallistuisivat niin kutsuttuun IAEAn IRRS-järjestelmään, joka on tällainen eh, esikuva-analyysijärjestelmä osallistuvien maiden kesken. Joten olemme siis sitoutuneet siihen, että tällainen äh, vertailu tehtäisiin joka kuudes vuosi ja sen lisäksi tehdään myös äh, itsearviointia ja analyysejä. Kolmas äh, asia, jota käsiteltiin ydinturvallisuusryhmässä, on siis se, että joka kolmas vuosi järjestetään tällainen konferenssi tai tapaaminen, jossa osapuolet ovat paikalla ja jokainen jäsenvaltio esittelee tilanteensa ja sitten muut jäsenvaltiot arvioivat, mikä on hyvää, mikä on huonoa, mitä suosituksia tehdään, ehdotuksia tehdään. Ja päätimme, että Euroopan tasolla tällaisen tapaamisen jälkeen meidän täytyisi aina miettiä, mitä yhteisiä ongelmia asioita meillä on ja mistä asioista voimme ottaa oppia toisiltamme. Sitten sitten toinen ryhmä, radioaktiivisen jätteen hallintaryhmä. Niillä on, ne työskentelevät kolmeen suuntaan. Ensinnäkin jokaisen jäsenvaltion ydinvaltio eli ei, sen pitäisi tehdä kansallinen ohjelma radioaktiivisen jätteen hallinnoimiseksi niin, että jokaisella Euroopan maalla on hyvin selkeä poliittisesti hyväksytty käsitys ja suunnitelma siitä, millä tavalla käsitellä radioaktiivista jätettä. Sitten suunniteltiin esikuva-analyysiä ja vertaisarviointia, vaikkakin niiden järjestelmä on hieman erilainen kuin IRRSllä. Ja sitten tämä yhteissopimuksen käyttö liittyen näihin tuloksiin siitä, mitä on opittu vuosien aikana. Ja neuvosto tuki tätä ryhmää hyväksymällä päätöslauselman radioaktiivisten jätteiden hallinnasta. Meillä on hyvin laaja nettisivusto, jossa me pyrimme esittelemään suurelle yleisölle ydinturvallisuuskysymyksiä selkeällä tavalla. Tämä olisi tarkoitus nyt ottaa käyttöön tämän vuoden lopussa. Me tulemme tämän kuun lopussa näkemään ensimmäisen version tästä webisivustosta ja sitten toivon mukaan voimme sen hyväksyä. Sitten myös olemme valmistelleet tällaisia hyvien käytänteiden opasta – Tulevaisuutta ajatellen me jatkamme luonnollisesti ohjelmamme toimeenpanoa ja sopeutamme ohjelmaamme kehityksen mukaisesti. Me haluamme kantaa oman vastuumme, kun toimeenpannaan ydinturvallisuusdirektiivi. Me olemme valmiita antamaan apua ja tukea, neuvoja kaikille eu toimielimille, mikäli meiltä sitä pyydetään. Ja me olemme myös käynnistäneet ajatuksen siitä, että perustettaisiin tällainen laajempi EUn eh, e ydinturvallisuussäätelykonferenssi, jossa voimme keskustella kaikista näistä asioista. Ja luonnollisesti meidän tulee eh, hyvin joustavalla tavalla eh, vastata kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin. Sitten lopuksi vielä minun henkilökohtaisia näkemykseni tästä työstä viimeisen kahden vuoden ajalta. Kuten missä tahansa alalla, niin meillä on yhteiskunta kunnassamme tällaisia muodollisia, laillisia sääntöjä. Sääntöjä pitää kaikille olla, mutta koska me nyt kuitenkin olemme ihmisiä, jotka elävät oikeassa maailmassa, niin meidän täytyy tuntea toisemme niin, että voimme ymmärtää toisiamme ja parantaa toimintaamme. Ja Ensreg on mielestäni ollut hyvin hyvä tällainen ajatus ja lähtökohta niin, että ihmiset, jotka ovat tekemisissä ydinturva-asioiden kanssa, ovat keskenänsä tekemisissä ja istuvat saman pöydän ääressä ja keskustelevat. Ja nyt kahden vuoden jälkeen nämä kokoukset ovat huomattavasti helpompia kuin ensimmäisenä vuotena. Nyt me tiedämme, millä tavalla kukin ajattelee ja toimii, mitä me haluamme saavuttaa. Ja hyvin pian nopeasti me yleensä pääsemme konsensukseen. Ja mielestäni tulevaisuudelle on hyvin tärkeää se, että me tunnemme toisemme ja me ymmärrämme, millä tavalla asioita ratkaistaan toisissa maissa ja millä tavalla koko tilannetta ylipäätään voidaan parantaa. Me siis tunnemme toisemme, me ymmärrämme toisiamme, me kunnioitamme toisiamme, komissio tuntee meidät ja ymmärtää meitä, me opimme toinen toisiltamme ja parannamme sitä kautta toimintaamme ja sitä myös kannustetaan. Minusta Ersheg on tärkeä lähtökohta. Me olemme tällainen neuvoa antava elin ja voimme antaa sitten neuvoja muille elimille, jotka ovat tekemässä päätöksiä. Me olemme ehkäpä hieman vapaampi ryhmä kuin monet muut elimet. Me myös uskomme siihen, että ydinturvallisuuskysymyksissä vastuu on kansallisella tasolla niiden käsissä, jotka elävät näiden ydinlaitosten lähellä. Sen lisäksi käytänteiden ja ajatusten vaihto jatkossa on hyvin tärkeää. Ja siinäpä se, mitä minä teille halusin kertoa ja olen valmis luonnollisesti vastaamaan, mikäli teillä on kysymyksiä. Voisin puhua tästä tuntia. Herzlichen Dank, äh, Herr Kiitoksia, herra Strita, tästä yksityiskohtaisesta arvostuksesta. Olen kiitollinen myös, että selvititte meille, miten työ on kehittynyt, että tulee selväksi, että se on prosessi, jota kollegat vievät eteenpäin. Joten kiitoksia paljon tästä alustuksesta. Nyt ensimmäinen puheenvuoropyyntö. Rova Jordan Chislik. Thank you. I will talk now in English because translation... Puhun englanniksi, koska tuli kaksi vähän puutteita äsken. Haluaisin herra tohtori Stritteriä tästä kiittää avustuksesta. Olen iloinen, että olette täällä, ei pelkästään koska olette Sloveniasta, vaan koska parlamentti kovasti tuki tämän sääntelijäryhmän perustamista emme ottaneet huomioon pelkästään sen kilpailukykyistä hintaa ydinvoimassa, vaan sitä etua, se otti huomioon, että tuota kasvihuonekaasu, joten ennuste on se, että tämän energialähteen käyttö tulevaisuudessa lisääntyy. Ja nyt onkin oikea aika sitten keskustella, mitä lainsäädäntötasolla pitäisi tehdä, jotta turvallisuusasioista voitaisiin huolehtia. Tohtori Stritter luin myöskin raportin ja ymmärsin, että ryhmän rooli on se, että se on neuvoantava elin parlamentille ja neuvostolle, siis parlamentille myös. Alustuksestanne sinä sanoitte, että näette Täytyy siis ottaa huomioon tämän sen toimeenpano, jota on jo tehty. Haluaisin siis kysyä, mitkä tehtävämme nyt ovat? Tarkoitan siis parlamentti, lainsäätäjät, minkälaista lainsäädäntöä tarvitaan Euroopan tasolla. Erityisesti haluaisin kysyä teiltä näkemyksistä ne yhteisistä vaatimuksista tälle purkamiselle ja haitallisesti purkamiselle ja radioaktiiviselle jätteelle. Tarvitaanko joitakin vaatimuksia Euroopan tasolta riippumattomuudesta, että nämä rahat tähän käyttöön ovatko ne riippumattomia? Miten voidaan varmistaa, että kansallinen politiikka ei vaikuta, tai ehkäpä yhtiöt tietysti kun meillä on tämä yhteinen tavoite, että rahat, määrärahat olisivat käytössä silloin kun tarvitaan. Otetaan tämä huomioon. Toinen kysymykseni. Mainitsitte useampaan kertaan myös kansainväliset sopimukset turvallisuudesta, jotka laillisesti sitovat sopimusosapuolia. Ja tähän siis kuuluu tämä Viinin kansainvälinen virasto. Mutta se ei oikeastaan toimi. Jos otetaan huomioon ei pelkästään Intia, Iran myös, ja ydinaseiden leviämisasiat tai ydinmateriaalin leviämisasiat. Mitä termistä ne pitäisi tehdä globaalilla tasolla, kun otetaan huomioon? Että todellakin Muissa maailmanosissa on ydinenergian renesanssi käynnissä. Kiitoksia. Kuusi puheenvuoropyyntöä on vielä. Jos oletetaan, että siinä kaikki, niin laitan kiinni suljen tämän puheenvuoropyyntölistan ja pyytäisin, että mahdollisimman täsmällisesti kysytte niin, että voidaan mahdollisimman monta kysymystä ottaa tähän rouva kollega Savella. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös herra Streeterille hänen esityksestään. Se oli todella loistava. Se oli myös myönteinen kaikissa kommenteissaan. Ja varmasti olemme hyödyllisiä, koska te olette tehneet työtä jo usean vuoden ajan omien toimivaltuuksienne puitteissa. Tämä kohta kaksi tuli hyvin selkeästi esille, mutta kun ajattelemme tätä Tchernobylin onnettomuutta, tuntuu siltä, että nyt on yleisenä tendenssinä sulkea ne os, osiot, jossa nimenomaan koulutetaan ydinase asiamattilaisia. On paljon suljettuja ovia. Ydinase, ydinturvallisuusasiantuntijoita ei kouluteta enää niin kuin ennen. Eli meillä on henkilöstöpulaa, joka olisi erikoistunut ydinenergiaan, koska tämä on kitketty suoraan turvallisuuteen ja ydinenergian käyttämiseen, hallinnoimiseen. Toinen asia. On, onko olemassa yksi ainut yritys, japanilainen yritys, yksi ainut maailmassa, joka valmistaa reaktoreita noudattaen kansainvälistä normistoa? Muutama vuosi sitten ö, oli toivomus, että tämä yritys olisi rakentanut toisen reaktorin. Puheenjohtaja, tiedättekö te tästä jotakin? Mitsubishi ilmeisesti on kyseinen yritys, mutta kuten sanoin, oli 25, 25 vuoden jonotuslista, jotta tältä yritykseltä saataisiin lisää reaktoreita. Ehkä nyt tilanne on muuttunut ja ehkä tämä odotusaika on lyhentynyt viiteen vuoteen, eikä olisi enää esimerkiksi 20 vuotta. Miten tässä nyt reagoidaan tähän tilanteeseen? Koska mitä tällä hetkellä tehdään on se, että käytetään voimaloita tai reaktoreita, jotka eivät enää ole käyttökelpoisia mitä taas tulee polttamiseen e, e, insinööritaitoon. Kiitos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 Konsensuspäätös tästä siis on. Pienet jäsenvaltiot ovat asemassa, jossa niillä on ihan yhtä paljon ääniä kuin suurillakin. Ja sen lisäksi nähdään, että jäsenvaltiot, jotka ydinenergiaa käyttävät, sen taas ne, jotka eivät, niin löytävät ratkaisut yhdessä. Sen seurauksena nähdään, että todellakin vakava hankistutyötä olette tässä tehneet siellä. Tässä on kyse myös vastuusta haluaisimme osittain, että tietyt toimivaltuudet säilyisivät kansallisella tasolla. Tämä on ihan sympaattista meille, mutta tässä on eräänlainen ristiriita. Turvallisuus ei koske pelkästään yhtä maata, se koskee monia maita, kaikkia maita. Onko tarvetta siihen, että keskitettyjä eurooppalaisia sääntöjä laadittaisiin turvallisuudesta. Tai jos olisi asetus, eurooppalainen asetus, tällainen olisi, niin johtaisiko se mahdollisesti siihen, että tulisi vastakkain asettelua niin valtioiden välillä, jotka energiaa käyttävät ja sitten niiden, jotka eivät käytä? Vai onko kansainvälinen energiavirasto järjestö oikea taso. Haluaisin sen lisäksi kysyä toimitusvarmuudesta. Joskus tulee esille kysymys, jossa ydinenergian vastustajat sanovat, että ei ole tarpeeksi uraania, ei ole tarpeeksi näitä laitoksia. Onko tästä tehty tutkimusta tai tiedättekö si- mahdollisesti siitä, että mitä tulee toimitusvarmuuteen, onko meillä raaka-ainetta tarpeeksi, jotta tämä toimitusvarmuus voidaan pitkällä aikavälillä turvata. Kiitoksia. Rouva kollega Harms. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. So my questions concern three issues. Minulla on kolme asiaa. Ensimmäinen liittyy näihin ihmis, inhimillisiin voimavaroihin ja turvallisuuskulttuuriin. Teidän mukaan näiden as, näitä asioita pitäisi tutkia vielä syvemmin. Haluaisin tietää, mitä te tarkoitatte tällä, mitä ongelmia turvallisuuskulttuurissa on liittyvätkö tähän ne valtavat ongelmat, mitä me saimme raportoituna Ruotsin hallitukselta Vattenfallin suunnitelmista, koska se on hyvin mielenkiintoinen asia myös Saksassa. Toisekseen haluaisin tietää, oletteko te seuranneet ydinvoiman rakentamista Ranskassa – koska siellähän pari viikkoa sitten valitettiin kovasti työolosuhteista ja myös niiden voimaloiden turvallisuudesta, jossa he työskentelevät. Ja sitten toinen liittyy tähän säätelyyn, mistä päätettiin erillisessä Euroopan parlamentista ennen edellisen vaalikauden, juuri ennen sen päättymistä yleisistä standardeista Euroopan ydinvoimaloille, mutta ne eivät heijastelleet eh, välttämättä nykyistä teknologian ja tutkimuksen tilannetta. Mitä mieltä Ensreg on tästä? Koska tieteen ja teknologian ähm, käyttä, nykyinen, nykyinen äh, tietämyksen käyttäminen olisi tärkeää suunnitteilla oleville laitoksille. Kolmas asia on, on saksalainen asia. Meillä on paljon ongelmia näille maan, näissä maanalaisissa ydinjätteen säilytystiloissa. Onko tästä puhuttu Enregissä? Koska mielestäni koko keskustelu näistä ongelmista eh, liittyen eh, ydinjätteen maanalaisiin säilytyspaikkoihin. Pitäisi olla osa keskustelua siitä, mitä tehdä ydinjätteille. Euh, kiitos puheenjohtaja, kiitos esittäjälle loistavasta esityksestä. Ensimmäinen kysymys koskettaa teidän jäsentelynne kokonaisuutta. Siihen kuuluu kansallisten viranomaisten instanssien edustajia, johtajia, komission edustajia, tarkkailijoita, Norja, Ruotsi, neuvosto ja myös kansainvälinen atomienergiajärjestö. Oletteko te sitä mieltä, että olisi hyödyllistä, että tässä instanssissa olisi myös parlamentaarinen ulottuvuus? Euroopan kansalaisethan ovat huolissaan niin energiaan liittyvistä kysymyksistä, mutta samalla heitä myös kiinnostaa, ainakin joissakin jäsenvaltioissa on kiinnostusta muuttaa vähän näkemyksiä ja näkökantaa suhtautumista tähän energiamuotoon. Eikö parlamentaarinen ulottuvuus voisi olla mielenkiintoinen lisä? Toinen asia, sivulla 13 sanotte, että te olette riippumaton tai tämä on riippumaton elin. Mikä teidän mielestänne on teidän riippumattomuutenne luonne ja perusta? Totta kai se kuuluu te teidän hallituksenne on nimittänyt teidät, te olette jossain määrin raportointivelvollinen Slovenian hallitukselle. Oletteko te todella riippumaton suhteessa hallitukseenne ja entäs kolleganne, ovat he riippumattomia ainakin näin te sanotte tässä raportissanne tai väitätte niin, että ja te perustelette sitä. Me haluamme tietysti jotakin eurooppalaista riippumatonta viranomaista tälle saralle. Viimeinen kysymys, mitä sanktioita te aiotte, te aiotte suunnitella silloin, kun poiketaan jostakin tai tehdään jotakin, joka oli sääntöjen mukaista. Tällä hetkellä varastoidaan ydinjätettä, joka tulee Siperiasta. Mitä sanktioita te voisitte suunnitella tällaisten käytänteiden kohdalla? Kollega Mescharos. Kollega Mescharos. Thank you, Mr. Chairman. And Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Strytäkille myöskin tästä alustuksesta ja Ensrekille tästä, tästä raportista. Haluaisin kysyä herra Strytäriltä, miten näette tulevaisuuden kehityskulut? Sitä, että edelleen otetaan käyttöön turvallisuussääntöjä, säännöksiä EU-ssa koskien ydinturvallisuutta. Pitäisi ehkä olla tällaista tasapainoa sen välillä, mitä energiaa saadaan tuotettua ja sitten, että miten kulut ja turvallisuussäännökset lisääntyvät. Tietysti turvallisuus on tärkein tiedä, mutta siltikin on joku yläraja siinä, kun on, onko pahempi tuottaa energiaa vai ei. Kysymykseni on, että onko tehty tutkimuksia tai selvityksiä tai onko suunnitteilla – tästä aiheesta. Kiitos. Herzlichen Dank. Als nächstes... Kiitoksia. Seuraavana kollega Dati pitää puheenvuoron. Merci, Kiitos puheenjohtaja. Tästä tämä raportti antaa meille mahdollisuuden tehdä jonkinlaisen tilannearvion siitä, mitä, miten on edus, edistytty ydinenergiasioissa Euroopassa. Energia, ydinenergian tuotanto ei aina synnytä konsensusta Euroopassa. Mehän olemme voineet todeta sen jo. Ja jos riittää, kun lukee suuria päivälehtiä, kuinka paljon se synnyttää polemiikkia ja radioaktiivisten jätteiden varastointi tietysti synnyttää suuria kysymyksiä. Meillä on kuitenkin paljon voitettavana tässä meidän täytyy hyvin tuottaa ydinenergiaa, mutta esimerkiksi minun maani Ranska on hyvin energiaomavarainen, siinä mielessä riippumaton energian tuotannon suhteen, mutta se ei ole mikään yleinen tilanne maailmassa. Mutta jos puhutaan komission raportista energiaturvallisuudesta, niin ei tämä ole mikään pieni aihe. Ei tämä ole tietysti ydinenergian ainut myönteinen tekijä. Mutta eh, ensimmäinen puhuja täällä puhui täällä sähkön tuotannosta ilman hiilidioksidipäästöjä. Kyllähän ydinenergia voisi vastata näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, kun me pyrimme vähentämään kasvihuonekaasuja. Näinhän me puhuimme jo, kun me puhu, hyväksyimme tämän energiapaketin vuonna 2008, mutta tämän ydinenergian maata meidän energiahintamme tulisi halvemmaksi kuluttajalle. Jos puhumme ydinenergiasta, haluan sanoa viimeisen kommentin. Kyllä ydinenergiaa pitää hyödyntää. Sen eduista huolimatta se synnyttää suuria huolenaiheita, suuria kysymyksiä, erityisesti kun on kyse turvallisuudesta. Sen takia mm, meidän täytyy olla äärimmäisen valppaina. Viime vuosina on todella nähty paljon vaivaa Euroopan tasolla ja tämä direktiivi ydinenergiaturvallisuudesta, joka hyväksyttiin viime vuoden kesäkuussa, osoittaa, kuinka EU on määrätietoisesti pyrkinyt parantamaan ydinenergiatuotannon tuotannon turvallisuutta. Jos puhutaan radioaktiivisista jätteistä, se synnyttää yhä huolenaiheita, mutta tämäkin pitää hoitaa hyvin ja turvallisesti. Minä olen erittäin iloinen tästä raportista ja toivon, että jäsenvaltiossa toteutetaan kansallisia ohjelmia nimenomaan ydinenergiajätteiden hyvästä hallinnoinnista. Tässä raportissa me saimme kuulla paljon mielenkiintoisia kohtia. Te teitte hyvän yhteenvedon nykytilanteesta jäsenvaltiosta, jos puhut, kysyn samaa, mitä Jean-Pierre Audi, kun hän puhui rankaisutoimenpiteistä ydinenergiajätekysymyksissä. jätekysymyksissä Mitkä ovat teidän suosituksenne? Mitä tehdä silloin, jotta voitaisiin taata jäsenvaltioiden optimaalinen käytäntö ja hallinnointi ydinenergiajätteiden hallinnoinnissa? Merci, Monsieur le Président. Je vous ai promis d'être très court. Je serai très court. Minä puhun erittäin lyhyesti. Te sanoitte puheenne loppuvuodessa, että, että eurooppalaiset ydinvoimalaitokset ovat luotettavia toimivia. Onko tässä jotain eroja Euroopassa? Jos on, niin mitkä ovat ne erot? Mikä on se haarukka tässä turvallisuudessa ja luotettavuudessa? Mitkä ovat turvallisuudessa menettelyt Euroopassa, Euroopassa, jotka eivät ole tällä hetkellä markkinoiden hallinnoitavissa? Sitten Paul Rybikillä on lyhyt kysymys. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin nimenomaan sanoa, että se mitä komission ja neuvosto parlamentin kehotuksesta ovat saaneet aikaan on esimerkillistä ja minua iloitsen siitä, että ydinturvallisuudessa tällaisia edistysaskeleita on mahdollista ottaa. Toinen kohta on se, että tiedämmehän, että ydinturvallisuus, jos puhutaan kannattajista ja vastustajista, niin molemmille se on selkeä prioriteetti. Eli tässä ei ole eroja, vaan kaikki ovat kiinnostuneita siitä, että turvallisuus on keskiössä. Minua nyt kiinnostaisi vain, että mitä askelia suunnittelette, kun näette, että näitä standardeja ei ylläpidetä IAEn tai Venran, niin mihin toimenpiteisiin voitte ryhtyä, jotta todellakin sitten standardit pidetään yllä? Onko tässä välineistöä ja mitä suunnittelette tässä? Kiitoksia puheen vuoro. Pyyntölistä oli kyllä jo kiinni, mutta kollega Tinko vielä halusi kysyä. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, foarte pe scurt, având în vedere că uh, generatoarele de generația um, a patra ottaen huomioon sen tosiasian, että neljännen sukupolven generaattorit tuottavat paljon pienemmän määrän radioaktiivista jätettä. Mitkä ovat kehityskulut Euroopan tasolla niin, että tulevaisuudessa voimme enemmänkin vähentää radioaktiivisen jätteen syntymistä? Kiitoksia. Nyt komissiosta on johtaja herra Farus. Menikö oikein? Vielen, <clears throat> vielen Dank, Herr, Herr Vorsitzender. Da die komissio... Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio hän on ensinnäkin ryhmän jäsen. Niin, komissio jakaa. On samaa mieltä näiden alustajan sanomien kanssa. Sekä neuvostolle että parlamentille lähettämässään viestissä komission jäseneni on tehnyt selväksi, että lisätyö Ensrekin puolelta turvallisuuden alueella on tervetullutta erityisesti harmonisointu raportointi ja sitten nämä vertausarvioinnit, niitä, että niitä parannettaisiin. Komission jäseneni on samaan aikaan painottanut sitä suurta arvoa, joka avoimuudella on Tämä on kolmannen työryhmän teema Insrekissä. Monet näistä ongelmista, joista jäsenet täällä ovat puhuneet, perustuvat juuri siihen, että tietovirrat eivät aina ole olleet niin avoimia kuin ne olisi pitänyt olla. Ja kolmanneksi haluaisin sanoa, että pidämme oikein hyvänä, että insrek edelleenkin tässä jäteongelmatiikassa on aktiivinen ja olemme kovin innostuneita näkemään, että mitä ensinnäkin saadaan panosta inputtia komissiolle. Samalla kun tiedetään, että Euroopan ydinfoorumi, joka siis Bratislavassa ja Rahassa pitää kokouksia, niin myöskin toimii tällä alueella. Englanniksi ihan sanotaan niin kauniisti pähkinänkuoressa in a nutshell. Me tuemme tätä aloitetta. Teemme työn Ensregille ja tulevaisuudessa yritämme motivoida itseämme Ensregiä niin, että tulokset voidaan toisessa työraportissa esitellä, niin kuin ne nyt ensimmäisessäkin on esitelty samaan hyvään laatuun. Herra Kiitoksia. Herra tohtori Stritter vielä puheenvuoro monille monille monien monien kysymysten vastaamiseen. Kiitokset kysymyksistä, niitä oli koko joukko. Minulla on kolme minuuttia aikaa niihin vastata. No, koitetaan, koitetaan. Jos aloitan alusta. Täällä esitettiin kysymys, joka liittyi äh, näihin äh, jäterahastoihin. No, niistä me emme ole puhuneet. Ensinnäkin se vielä. Mutta tämä on toki asia, joka tulee käsiteltäväksi. Meillä täytyy olla takeet siitä, että seuraava sukupolvi ei joudu käyttämään omia rahojaan johonkin, mitä me nyt teemme. Joten jollain tavalla tätä tullaan käsittelemään Euroopan tasolla. Mitä tulee sitten ydinturvallisuussopimukseen ja sen hyödyllisyyteen tai tehokkuuteen, Minun pitää muistuttaa, että tämä e, ei liity meillä ei ole minkäännäköisiä sanktioita niille, jotka eivät e, noudata sopimuksen suosituksia. mutta muut maat yleensä painostavat kovasti, mikäli jossain maassa toimitaan väärin. Tämä on yksi paras keinoista, kun joku sanoo, että, että toimi tarpeeksi hyvin, niin yleensä parannetaan tilannetta. Pätevän henkilöstön pullaa on, saattaa muuttua ongelmaksi työskentelemme asian parissa ja haemme ratkaisuja. Kun sanon me, niin tämä tarkoittaa koko ydinteollisuutta ja ainoastaan säätelijöitä. Minä olen säätelijä. Mutta uskon, että jos me onnistuisimme muuttamaan yleistä asennoitumista ydinvoimaa kohtaan hieman, ei nyt ehkä positiiviseksi, mutta edes realistiseksi, niin olen vakuuttunut, että me löydämme tähän teollisuuteen myös työntekijöitä. Vuosikymmenien ajan ydinvoimalla on ollut hyvin negatiivinen kaiku ihmisten joukossa ja se ei houkuttele esimerkiksi nuoria. Joten minulle tilannetta voitaisiin parantaa lähinnä muuttamalla ihmisten asenteita. Täällä sanottiin, että japanilaiset ydinvoimalat ovat parhaita. En tuota en ole koskaan kuullut. tänä päivänä on hyvin vähän ydinvoimaloiden toimittajia maailmassa. Yksi on Euroopasta, yksi on USAsta, kolmas Japanista ja sitten on Venäjä ja kiinalaiset. Rakennusajan odotusaika ei ole 25 vuotta, mutta pullonkaula on nimenomaan näiden reaktoreiden valmistus. Siinä meillä ei ole tuotantokapasiteettia tarpeeksi. Sanotaan, että vain yksi yritys Japanissa tänä päivänä kykenee tekemään näitä reaktoripaine altaita. Tätä kapasiteettia nyt yritetään vahvistaa, mutta on totta, että tämän japanilaisen tehtaan tilauskirja on täynnä seuraavaksi 10-15 vuodeksi. Niin, mitä tulee tähän 25 vuoteen. Mitä sanoin, on ihan totta rakentamisen osalta, mutta 25 vuotta ei kuitenkaan ole kaukana todellisuudesta, jos ajatellaan sitä, millä tavalla tämä laitos otetaan sitten käyttöön. Ja kaikki ne menettelytavat, jotka liittyvät ympäristölaatukriteereihin ja kaikkiin lupiin kansainvälisesti ja kansallisesti, niin tämä on niin hidasta, että saattaa viedä jopa 25 vuotta, että ydinvoimalla on rakennettu ja otettu käyttöön, joka merkitsee sitä, että tämän energialähteen on hyvin vaikea kilpailla muiden kanssa. Sitten esitettiin kysymys keskitetystä EU-säätelystä. Mä käsittelin sitä jo hieman puheenvuorossani sanoin, että Enrikissä ei ollut tästä selvää konsensusta. Minäkin kuulun niiden ihmisten joukkoon, jotka uskovat, että tietyn tasoinen EU-säätely on eduksi, mutta on toisia ihmisiä, jotka eivät halua liikaa EU-tasolta ja jotka haluavat äh, vapaat kädet hoitaa asia kansallisella tasolla. Mitä tulee turvallisuuteen, äh, toimitusvarmuuteen, se ei ole meidän asiamme, me olemme ydinturva-ihmisiä. Ja sitten inhimillinen tekijä näissä turvallisuuskulttuurikysymyksissä. No, täytyy sanoa, että huono kuski voi kuolla parhaassakin autossa, jos hän on tarpeeksi typerä ajaen ja ajaa huonosti, kun taas sitten hyvä kuski voi ajaa mitä tahansa autoa missä vaan. Joten siis eh, ihmisen käyttäytyminen on erityisen, tai siis tämä inhimillinen tekijä on tässä se tärkeä. Ja tämä on asia, johon meidän täytyy puuttua. Meidän täytyy hyvin nopeasti reagoida ja tunnistaa, mikäli jokin asia on menossa väärään suuntaan. Kun ryhdytään analysoimaan mitä tahansa katastrofia, niin aina näkee loppumetreillä, että kysymys oli inhimillisestä virheestä ja inhimillinen virhe liittyy jotenkin näihin turvallisuuskulttuureihin ja taustoihin. Joten meidän suurin haasteemme säätelijöinä on se, että me tunnistaisimme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tilanteen heikkeneminen. Sitten kaksi kysymystä, jotka liittyivät johonkin, mitä tapahtui Ranskassa pari viikkoa sitten ja sitten tähän äh, Saksan ydinjätevarastointiin. Ensinnäkin ei ole elin, jossa puhutaan yksittäisistä ongelmista yksittäisissä paikoissa. Me olemme äh, tällainen elin, joka laatii suuntaviivoja eikä puhu yksittäisistä ongelmista. Olisiko hyvä, että meillä olisi joku parlamentista? En tiedä. No ei se nyt ehkä pahaksikaan olisi. Miksipä ei? Meitä on jo 27. Ja komissio mukaan lukien 28. Ja jos sitten teiltä vielä joku, niin... No ehkäpä me kuitenkin kykenisimme työskentelemään, mutta enpä nyt tiedä mitä iloa siitä olisi. Sitten meidän riippumattomuudestamme. Tämä riippumattomuus on asia, jota toistetaan koko ajan, mutta ajatus on se, että säätelijän täytyy olla mahdollisimman riippumaton niistä ihmisistä, jotka tuottavat ja myyvät energiaa. Siinä suhteessa meidän täytyy olla täysin riippumattomia. Me emme saa olla saman ministeriön alaisuudessa. Joten niin, että me olisimme esimerkiksi huolissamme sähkön tuotannosta. Mutta emme me nyt ole yhteiskunnan yläpuolelle. Me olemme osa yhteiskuntaa ja meidän yläpuolellemme on toki aina parlamentit ja meidän täytyy noudattaa niitä suuntaviivoja ja ohjeita, mitä yhteiskunnassa on. Sitten kysyttiin, mitä mahdollisia sanktioita meillä on. Ensinnäkin me ei ole mitään sanktioita. Me emme voi tehdä mitään. Enin, mitä voimme tehdä, on se, että nostamme metelin jostain epäselvyyksistä tai väärinkäytöksistä. Ja toivon mukaan näin ei koskaan tällaiseen tilanteeseen ei jouduta. Sitten oli vielä kysymys tuotannon ja turvallisuuden välisestä suhteesta. Ei koskaan voi sanoa, että on sataprosenttisen turvallinen. Seuraavassa hetkessä meteoriitti voi pudota tämän rakennuksen päälle. Aina jokin voi mennä pieleen. Kaikessa inhimillisessä toiminnassa on aina jonkinnäköinen luottamuksen taso siitä, että asioita hoidetaan hyvillä, hyvällä tavalla. Joten minä todellakin uskon, että me kuulumme tänne turvalliselle puolelle ydinvoimalla kerran. Tuota kysymystä minä en ymmärtänyt. Sitten CO2-päästöjen vähentäminen. Se ei ole meidän asiamme. ja ydinturva, äh, ydinvoimasta, onko se turvallisempi kuin muut. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kaikkein huonoitenkin äh, suunniteltu äh, ydinvoimala voi toimia hyvin, jos sitä johdetaan hyvin. Joten on erilaisia ydinvoimaloita, mutta inhimillinen tekijä on siinä se kaikkein tärkein. Eli tämä design ei tässä ole se kaikkein tärkein asia. Kaikkein tärkeintä on se, että on hyvä turvallisuuskulttuuri ja tausta ja operaattoreiden toiminta. Sitten esitettiin kysymys siitä, että mitä, jos Venran tai muiden standardeja ei noudateta. No, ei ole mitään oikeudellisia tapoja. Venran äh, viitetasot, me olemme luvanneet toisillemme että otamme sen käyttöön lainsäädännössä. Esimerkiksi Sloveniassa tämän vuoden loppuun mennessä. Tämän vuoden loppuun mennessä Venran äh, nämä äh, viitetasot äh, otetaan lainsäädäntöön mukaan. Ja näin varmasti tehdään kaikissa muissakin jäsenvaltioissa. Sitten tämä neljännen sukupolven generaattori No, se kyllä kestää vielä parisenkymmentä vuotta ennen kuin se tulee käyttöön. Emme me vielä voi luoda mitään säätelyitä sille. Katsotaan, mitä aika tuo mukanaan. Tällä hetkellä nykyiset ydinvoimalat ovat tätä, tämän, näitä alkuperäisiä painestettuja kiehuvan veden generaattoreita. Jätteiden määrä on muutenkin jo hyvin pieni. Meillä on Sloveniassa ydinvoimala, joka tuottaa vuosittain noin 40 kuutiometriä jätettä, joka on suurin piirtein yhden autotallin verran. Se ei ole paljon. Polttoaine on sitten tietenkin toinen asia. No, siinäpä se. Dank, Dr. Strita. Kiitoksia, tohtori Stritter. Nyt täällä oli vielä puheenvuoropyyntöjä, mutta melkein oltiin lopussa oikeastaan. Se vermeiden. Ähm, Väärinkäsityksiä haluaisin välttää. Mihin mä sen tiedät niin, että sanoitte, että olisitte sanonut, että reaktorin suunnittelu ei ole ratkaisevaa turvallisuuden kannalta, vaan ratkaisevaa olisi, miten reaktoria käytetään, kuka ja mikä turvalliskulttuuri siellä on vallalla. Tämä minua vähän ärsytti, koska tekniikan parantamisella sen kanssa on paljon kamppailtu ja kolmas tule, sukupolvi neljäs sukupolvireaktoreissa, niin onhan silläkin merkitystä turvallisuudessa. Ymmärsinkö väärin vai mainit, tarkoititteko tämän ihan tosissaan? Herra tohtori voisitteko vielä valaista hieman? Uh, uh, I of course would not... Tietysti en tietysti antaisi lupaa millekään atomilaitokselle. Sääntelynä pitää olla hyvä, tai mille tahansa pitää olla hyvä suunnitelma, mutta vielä tärkeämpää on se, että alkuperäinen suunnitelma, niin tärkeämpää on vielä se, että miten voimalaitosta hoidetaan, käytetään. Kysymykseni varmaankin viittaa olemassa olevaan voimalaitoskantaan Euroopassa. Sikäli kun tiedän, niin kaikki käytössä olevat voimalat, ne on päivitetty tietylle tasolle, josta voidaan sanoa tänään, että ne on hyvin suunniteltu. Ehkäpä nykyään niitä ei sillä tavalla suunniteltaisi, mutta ne ovat tarpeeksi hyviä se tiedon mukaan, joka meillä on. Jos se yhdistetään siihen, miten niitä käytetään, niin voimme olla tyytyväisiä. Ah Kiitoksia, herra Stritter herra tohtori, näistä tiedoista. Ja tästä lyhyestä keskustelusta olla varmaa, että komissio siihen viittasi, että tähän varmaan muodostetaan toisessa palataan. Pyytäisin teitäkin vielä tulemaan keskustelemaan kanssa tulevaisuudessakin. Kiitoksia tämän verran tästä esityksestä kohdasta ja menemme suoraan seuraavaan. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, ich darf... Hyvät kollegat, mennään kohtaan viisi. Kyse on Euroopan maanhavainnointiohjelmasta. Esittelijä on kollega Glante, joka valitettavasti ei päässyt tänään paikalle, mutta tietysti lähetti edustajansa. Rova Judith Merkis edustaa häntä, se on erinomaista. Ja hän esittelee meille lyhyesti, mikä herra Glanten ja kollegoiden tilanne on tällä hetkellä, mitä he ovat tähän mennessä suunnitelleet? Ettekö haluakaan aloittaa? Äh, Sie können als erste anfangen, wenn Sie möchten. Jos haluatte, voitte aloittaa. Ei, ei tarvitse, mutta jos haluatte. Ei, jos ette. Mm. Miss Merkel, please. Olkaa hyvä. It's microphone. Yeah, microphone. Yes, uh, uh, I'm um, standing in for Norbert Glante, who could... Norbert Glanten puolesta täällä olen, joka ei valitettavasti päässyt paikalle tänään. Hän on pyytänyt minua sanomaan jotakin ensin ennen kaikkea näistä kysymyksistä GMS-projektin ympärillä. Täytyy sanoa, että GMS on matkaan saatettu. Tähän mennessä voi sanoa, että yksi hyvin menestyksekkäistä projekteista on vain se juttu, että ei vielä ole päästy loppuun. Joitakin ongelmia on, jotka vielä pitää ratkaista, koska GMS on todellakin käynnissä se projekti, mutta se on tutkimusprojekti, joka lähenee loppua. Joten sen vuoksi puiteohjelman puitteissa on mahdotonta että olisi sellaisia, että olisi käyttökustannukset eivät ole siinä mukana. Tutkimus on. Että jos ohjelma lähestyy loppua, mutta tarvitaan satelliitti sinne ylös avaruuteen, ja jos se täytyy saada käyntiin ja toimintaan, pitää olla operationaalisten kulujen budjetti. Eli me haluaisimme tietää, olisiko mahdollista saada puitoihjelmista budjetti, joka olisi varattu tutkimukseen. Haluaisimme budjetin operationaalisille kuluille. Niin tämä olisi todellakin puitteista yksi osa. Ja luotaisiin ennakkopäätös sille, että käytettäisiin tätä gms e ohjelmassa Sitten on tämä rahoituskysymys. satelliiteissa, koska muutama satelliitti jo on. Mutta rahoitusta tarvitaan, jotta hanke saadaan loppuun, jotta saataisiin satelliitit valmiiksi laukaisua varten. Jo, missä budjetti tähän omista se löytyy, koska se ei puiteohjelmassa ole. Täytyy löytää lisää, lisää jostain muualta. Sitten vielä yksi kysymys. No itse asiassa kolme huolenaihetta tässä periaatteessa on. Jos ei otettu huomioon, että se on hyvin matkaan saatettu tämä hanke. Sitten kun GMES toimii, niin sitten nämä, tämä data, onko se ilmaista? Täytyykö organisaatioiden maksaa siitä, että ne tätä dataa käyttävät? jota GMEstä saadaan? Vai saavatko sen ilmaiseksi? Koska me haluamme, että GMS olisi menestyksekäs hanke, ja jotta voitaisiin innovointia tukea, niin olisi ehkä yksi ajatus, että annetaan tämä data ilmaiseksi ja luodaan yhtäläiset kilpailuolosuhteet uusille innovatiivisille yrityksille. No sitten viimeinen huolenaihe. Ja se koskee ohjelman koordinointia. Sillä kun se on valmis, niin kuka sitä sitten koordinoi? Se ei ole ISA, koska sitä rakentavat, ne eivät koordinoi. Eli kuka? Jos se on komissio, kuka siellä? Onko se yritysten pääosasta vai mikä se on? ESA se ei ole. Jos se on komissio, niin komissio pystyy todellakin oikein hyvin laittamaan hankkeita alulle, mutta komissio tavalla ei ole sellainen elin, joka niitä hallinnoisi. Se ei ole niiden ydinosaamisaluetta. Ja kun tulen komissiolta, niin tietysti monissa asioissa on erittäin hyviä, mutta ei tällaisen hankkeen manageroinnista. Joten perushuolenaihe on se, että missä koordinointi tehdään. Tämän verran minä ja kollega Norbert Plante halusivat kommentoida GMS-hankkeesta. Ganz herzlichen Dank. Kiitoksia. Kiitoksia. Kollega Dati. Monsieur le Président, euh, tout d'abord avec... Kiitos puheenjohtaja. Kyllä. Irlannin kansanäänestys Lissabonista oli hyvä ja myös Puolan ratifiointi oli hyvä asia. Nyt se Lissaboni on ovella hyvinkin vahvasti. Meille uuden sopimuksen myötä avaruudesta tulee myös EUn yhteistä kompetenssia, eli meidän täytyy myös määritellä EUn rooli myös avaruusmahtina – tässä valiokunnassa minä käännyin Weissenbergin puoleen siitä, kuinka tärkeää on luoda tämmöinen arkkitehtuuri, jotta voidaan hyvin käynnistää tämä GMS-ohjelma. Minä haluaisin palata tähän, koska tämä on keskeinen tekijä tässä ohjelmassa, jota täytyy vähän selventää. Euroopan komissio on antanut tiedotteen marraskuulta viime vuonna, jossa haluttiin perustaa tämmöinen kumppanuusneuvosto tälle neuvostolle haluttiin antaa tämmöinen neuvoantava, tukeva rooli. Siinä pitäisi olla edustettuina jäsenvaltioiden edustajat. Ne myötä vaikuttavat tämän GMSM-ohjelman toteuttamisen infrastruktuurin myötä. Tämän myötä jäsenvaltiot ja komissio voivat myös toimia tiivissä yhteistyössä komission vastuussa koordinaatiosta. Sehän on ihan normaalia tämän ohjelman kokonaisvaltaisesta koordinaatiosta, mutta tässä tarvitaan myös vuoropuhelua muiden osapuolten kesken. Tehän ymmärrätte, että ESA on ryhtynyt toteuttamaan tätä avaruusohjelmaa, mutta me haluamme siltäkin taholta neuvoja. Komissio tiedotteessaan sanoi, kuinka tärkeää on hyvin toteuttaa GMS-ohjelmaa, mutta se edellyttää hyvin synergioitua yhteistyötä, hyvin, hyvin luotua yhteistä arkkitehtuuria, joka on selkeä, toteutumiskelpoinen, joka käynnistää hyvin tämän ohjelman. Minulla onkin toinen aihe mielessä, joka ei liity tähän säädöksensä pitäisi ottaa esille. Minä puhun tietojen sertifioinnista – tämän ohjelman yhteydessä. Jos me haluamme, että näitä tietoja käytetään yhä tehokkaammin, meidän täytyy toimia niin kuin Ranskan puheenjohtajakalla ehdotettiin, luoda laki, juridiset puitteet, jotta näitä tietoja voitaisiin turvallisesti sertifioida. Me voimme antaa sille juridista lisäarvoa, että sitä voidaan käyttää riitakysymysten ratkaisuissa me haluamme, että tällä voidaan auttaa ratkaisemaan syntyvät ongelmaan, kun esimerkiksi laivat, alukset tyhjentävät varastojaan, polttoainevarastojen mereen meidän täytyy myös ottaa huomioon kansalaistemme huoli, että meidän täytyy olla avoimia toiminnassamme ja myös tehokkaita tämän GSM-ohjelman toteuttamisessa. Danke sehr für diese Ergänzung. Dann würde ich... Kiitoksia tästä täydennyksestä. Sitten antaisin kerran asti puheenvuoron komissiolle. Muita puheenvuoropyyntöjä en näe. Herra Sapieri, toivottavasti meni oikein. Joo, teidän vuoronne. Oui, merci beaucoup, monsieur. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Nimeni on Mutardier. Minä olen GMSn toimiston päävastuussa tämän ohjelman toteuttamisesta. Minä edustan teollisuutta ja yritysmaailmaa samalla. Minä haluaisin palata vähän näihin kolmeen kohtaan, jossa, joita, joi, jotka esiteltiin ihan aluksi. Puhun tässä myös tästä kumppanuusneuvostosta, jonka edellinen puhuja otti esille. Siis ihan muistin virkistämiseksi tässä on kyse ensimmäisestä kerrasta, kun tämmöinen maan havainnointiohjelma GMSE halutaan asetusten tai säädösten muualla virallistaa. Eli tämä kuitenkin on kuitenkin tehty kaiken sen ulkopuolella, mitä tähän mennessä on toteutettu tutkimuksen puolella, kuten ihan aiheellisesti on sanottu. Tässä on kyse siitä, että löydettäisiin sekä organisatorisesti toimijat, tekijät, mutta myös rahoitusta. Me haluamme uutta puitteistoa, että voimme antaa jatkuvuutta tälle. Miksi jatkuvuutta? Koska mehän olemme kuulleet paljon käyttäjiä tämän ohjelman kehittämisessä viimeisten vuosien aikana. Nämä ovat sanoneet, että nämä ovat ensimmäisiä prioriteetteja, jotta voidaan todella luottaa tähän jatkuvuuteen, informaation jatkuvaan tuloon kun puhutaan turvallisuudesta, politiikasta ja ympäristötekijöistä EU-tasolla tämän ohjelman tiimoilta. Tässä on myös kyse keskeisimmistä kohdista, jonka tämän sektorin teollisuus on ottanut esille teollisuuden edustajat ovat sanoneet, että me emme voi tehdä mitään business plan suunnitelmia tällä sektorilla, maan havainnointiohjelmasektorilla, ellei meillä ole todella riittävästi takeita, takuita jatkuvuudesta. Sen takia tämän ohjelman, tämän rahoitusohjelmointikauden loppuun asti, mutta myös kun luomme suunnitelmaa tulevalle kaudelle, me haluamme toimintaa pitkälle aikavälille EU-ssa. Sillä olisi yhteisön kannalta lisäarvoa, jolla voimme näyttää, että me todella haluamme jatkuvuutta tässä maan havainnointiohjelmassa. Me haluamme, että erilaiset käyttäjäyhteisöt voivat todella hyötyä tästä. Kuten te näette, että komission ehdotuksessa näkyy uudet rahoitus ehdotukset, jotka on jaettu tasa, hyvin tasaisesti eri osanottajien kesken avaruuden havainnointi, ja avaruuden, siis ei suoraan havainnointiohjelma eri, meillä on, meidän täytyy toimia myös markkinoita, ajatellen markkinoiden eduksi jossain mielessä, jotta tämä julkinen investointi tulisi paremmin hyödynnetyksi eu tasolla. Totta kai tänä päivänä käydään avointa keskustelua. Ymmärrän hyvin lainsäätäjien näkökannan, mikä olisi paras tasapaino, joka pitäisi löytää. Me tarvitsemme lisärahoitusta tälle ohjelman eri linjauksille, joita me olemme ehdottaneet. Mitä tulee toiseen kohtaan, kun puhuttiin tie, tietopolitiikasta. Komissio on keskustellut tästä useaan otteeseen erityisesti – tämän avaruusneuvoston puitteissa. Siellä pidettiin kiinni periaatteesta, joka on ihan sopiva niiden sitoumusten kanssa, jotka olemme jo allekirjoittaneet, kun puhutaan maan havainnointiohjelman kansainväliset ulottuvuudet huomioon ottaen. Meidän pitää taata mm, vapaa pääsy GMSn tietoihin. Se kuuluu siihen infrastruktuuriin, jota me yhteisrahoitamme EASan kanssa yhdessä. Tässä on kyse lisenssien hintavapaudesta, hinnattomuudesta meidän täytyy ajatella myös julkista viranomaista. Toisena rahoittajana me olemme myös tehneet tutkimustyötä siitä, miten tätä sektoria voidaan kehittää edelleen. Yksi tekijä nostettiin esille. Investointikulujen yhteneväisyys pitäisi olla keskeisenä tekijänä, jos me haluamme kehittää tätä sektoria, kun me haluamme löytää innovoivia ratkaisuja PK-yrityksille, jotka todella haluavat päästä kiinni tällaisille markkinoille, päästä hyvin sijoittautumaan näille markkinoille. Te puhuitte sitten kolmannessa kohdassa näiden toimijoiden toiminnan koordinoinnista. Täällä puhuttiin yhteistyökumppaneiden neuvostosta mutta haluan vielä puhua komission tiedonannosta vuodelta 2008, jossa kerrottiin tämän hallinnoinnin suurista linjauksista, eli miten tätä gms eh, maanhavainnointiohjelmaa tullaan viemään läpi ja hallinnoimaan. Meillä on kokemusta tältä alalta, ja tässä komission tiedonannossa ehdotetaan, että tässä olisi kyse yleis- yleisesti koordinoidusta tehtäväkentästä, ja halutaan nimenomaan korostaa teknisen toteuttamisen mahdollisuutta, joka perustuu olemassa olevaan kapasiteettiin Euroopassa. Neuvosto on antanut meille jo kaksi suurta linjausta. Ensimmäinen on se, että meidän täytyy ottaa huomioon käyttäjien tarpeet. Toinen, että meidän täytyy paremmin hyödyntää olemassa olevaa kapasiteettia Euroopassa tänä päivänä, koska ei ole kyse siitä, että ruvettaisiin rakentamaan päällekkäiskapasiteettia EU-hun. Sen takia me ehdotamme, että sitä, että me perustamme nyt jo toimintamme olemassa oleviin virastoihin, joilla on kapasiteettia maan havainnoinnista. Täytyy ottaa huomioon erityyppiset havainnointiohjelmat, jotka voivat jo kytkeytyä GMSn. Meillä on jo meteorologisia satelliittiohjelmajärjestelmiä, eli me voimme siis tavallaan ottaa mallia näistä meteorologisista havainnointiohjelmista kun me yritämme saada yhteisön tasolla puitteet luoduksi, joiden avulla voidaan pitkällä aikavälillä taata tämän infrastruktuurin toiminnan. Mitä tulee tähän kumppanuusneuvostoon, komissio on korostanut, kuinka tärkeää, että tämän EU-puheenvuoron kannanoton lisällä meidän pitää ottaa huomioon myös maan havainnointiohjelmat. Meidän pitää koordinoida niitä. Totta kai täytyy löytää sopiva foorumi tälle avoimelle koordinointitoiminnalle jäsenvaltioiden kesken, eikä, ja pitää antaa myös tilaa lainsäätäjäviranomaisille. Tässä, yksi, tässä tämä viimeisin linjaus. Kiitos puheenjohtaja. Dank, liebe, liebe Kiitoksia, kollegat. Seuraava aikataulu on sovittu mahdollisesti keskustelu 10. marraskuuta sitten mietintöluonnos 2. joulukuuta, sitten määräaika tarkistukselle 9. Äh, siis 10. joulukuuta, 27. 28. tammikuuta sitten tarkistus ja käsittely ja valiokunnassa äänestys 4. helmikuuta. Oletan, että tämä sopii hyvä. Seuraava kohta on eurooppalaisen satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteet. Tästä on jo lyhyesti keskustellut. Kollega Tosenovski on esittelijä. Antaisin hänelle kerran ensin puheenvuoron ja sitten muille kollegoille, jotka vielä haluavat keskustelua käydä. Děkuji, pane předsedo, za <clears throat> slovo. Vím, že se dostáváme trochu už do časového. Kiitos, eh, puheenjohtaja. Tiedän, että tässä on aika paineita, joten olen nopea, koska kuten sanoitte, olemme puhuneet tästä aiheesta jo aikaisemmin. Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteiden asia on asia, johon kuuluu myös hallintostandardit Nämä ovat neuvoston direktiivejä 13, 32 vuodelta 2004 ja toinen vuodelta 2008. Me tarvitsemme tätä teknistä asetusta sen vuoksi, että tässä on tapahtunut tärkeitä muutoksia. Te tiedätte, että Galileo itsessään on jo läpikäynyt suuriakin muutoksia. Avain kaikkeen on turvallisuus. Turvallisuus jo, turvallisuuskysymykset voivat johtaa mahdollisiin muutoksiin hallintajärjestelyissä ja komissiossa. Komissiolla on hyvin tärkeä rooli sen vuoksi, että sillä on tärkeä vastuu sen valmistellessa koko tätä järjestelmää. Tämän vuoksi tietyt, on esitetty tiettyjä muutoksia hallintorakenteisiin. Joten komission asema tässä hallintoneuvostossa. Sitä pitäisi vahvistaa. Komission pitäisi saada puolet äänistä tässä hallintoneuvostossa. Mutta asia on toki auki lisäkeskusteluille. Tämäkin ehdotus on aika herkkä tai arka luontoinen, mutta olen ihan vakuuttunut, että löydämme tähän ratkaisun. Komissio voisi myös itse kertoa, mikä sen ajatus on siitä, että komission valtuuskunnalla olisi hyvin vahva asema tämän viraston hallintoneuvostossa. Sitten meillä on parlamentin nimetty edustaja tässä hallintoneuvostossa, mutta tämä asema on enemmänkin tarkkailijan asema. tarkkailijan rooli voi kuitenkin olla lievästi monimutkainen, koska se ei anna meille mitään varsinaista aktiivista roolia. Mutta uskon, että mitä tulee hallintorakenteisiin näin tärkeässä projektissa, se on yksi mahdollisuus. Tärkeää on myös äh, huolehtia turvallisuusjärjestelmistä ja sen vuoksi me ehdotammekin tällaista akkreditointivirastoa, joka olisi täysin riippumaton ja joka varmistaisi tai takaisi koko projektin ja järjestelmän äh, turvallisuuden kaikissa jäsenvaltioissa. Sen vuoksi olemme vaatineet hyvin korkean tason asiantuntemusta sekä turvallisuustarkastuksia ja kaikkien työntekijöiden taustojen tarkastamista. Kaiken standardien, standardien harmonisoiminen on myös erittäin tärkeää, mutta se luo useita ongelmia, joihin on puututtava. Ensinnäkin komission asema hallintoneuvostossa, samoin kuin turvallisuusjärjestelmien asia. Turvallisuuskysymykset ovat tärkeitä näin monimutkaisessa ja laajassa järjestelmässä. Olemme keskustelleet tästä ehdotuksesta jo aikaisemmin sen vuoksi. Jätän tämän nyt tähän ja annan muille mahdollisuuden sanoa mielipiteensä. Mutta minä pidän tätä projektia erityisen tärkeänä ja siinä vaiheessa, kun komissio ottaa tämän viestikapulan itselleen, niin on hyvin tärkeä, tämä on hyvin tärkeä askel. Dank. Erste Wortmeldung Paul Rübig. Kiitoksia paljon. Ja sitten seuraava puheenvuoro. Kiitoksia. Kollega Nipleriä tässä edustaisin. Hyvät kollegat viime kuukausina. Me parlamentin edustajat olemme intensiivisesti Galileosta puhuneet ja 2008 huhtikuussa monia neuvotteluja oli ja näillä muutokselle annettiin vihreä valo. Sen lisäksi joitakin kysymyksiä on vielä avoinna, mitä tulee satelliittinavigointijärjestelmän tulevaisuuteen. Tarvitsemme Galileoa itsenäisenä eurooppalaisena navigaatiojärjestelmänä. Siitä olen vakuuttunut. Kuitenkin tällä yhteisellä yrityksellä pitää olla vakaa pohja. Ei riitä, että suunnitellaan vain siihen päivämäärään, asti, jolloin se tulee käyttää. Mitä sen jälkeen? Mitä? Kenen vastuulla Galileo on 2013 jälkeen? Vastuut ja tehtävät täytyy pitkällä aikavälillä jakaa selvästi ja määritellä, jotta periaatteellinen suunnitteluvarmuus kaikille osapuolille olisi olemassa. Sen lisäksi täytyy varmistaa, että kun parlamentti on vaatinut avoimuutta, että se säilyy myös tulevaisuudessa yhteisprojekti. Haan rahoitetaan veronmaksajien taholta. Heillä on oikeus siihen, että rahoilla rahoja käytetään järkevästi. Parlamentin jäsenet, heidän täytyy saada säännöllisesti raportointia tilanteesta. Vain sillä tavalla he pystyvät velvoitteensa täyttämään. Sen lisäksi pitäisi lainatusta roolista puhua eh, komission roolista, siis lainatusta roolista tässä hallintoneuvostossa. Kollega nyt täytyy pitää kiinni kunnianhimoisesta aikataulusta. Ei lykkäyksiä pitäisi enää sallia. Kiitoksia. Kiitoksia. Kollega Rybis. Tällä hetkellä ää, herra Odi. Ihan lyhyesti lyhyt kommentti. Sivulla 19 sanotaan, että tilintarkastustuomiovirasto voi hyväksyä viraston toiminnan tilit. Siis se voi valvoa, mutta ei se voi niitä hyväksyä. Ehkä tämä pitäisi nyt korjata tämä lause täältä. Kiitoksia tästä vihjeestä, joten sitten antaisin komission puheenvuoron herra Karamitsos. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. I thank also very much the uh, rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle tästä tuesta, jonka hän antaa ehdotukselle. Viime kerralla monista asioista keskusteltiin toistan niistä muutamia, jotka varmaankin helpottavat teidän jatkokäsittelijänne. Se, mikä perustella ehdotuksessamme on, että 2007 seitsemän. Siinä määritellään asetuksessa komission rooli, GSAn rooli. Se menee pitemmälle ja analysoi, että miten hankinnat pitäisi tehdä ja kaikki prosessit. Olemme pyytäneet komission roolia tässä hallintoneuvostossa vahvennetaan, koska kun nämä molemmat lainsäätäjät ovat päättäneet, että komission pitäisi olla vastuussa ohjelman hallinnoinnista, niin meillä pitäisi olla myös mahdollisuus vastata tähän haasteeseen. Eikä voi olla sellaista tilannetta, että hallintoneuvostossa on asioita, jotka liittyvät turvallisuusjärjestelmän käyttämiseen niin, etteikö otettaisi huomioon sitä, mitä komissio on ehdottanut, kun se on vastuussa tästä asetuksesta ja asetuskin määrää nimenomaisesti, että komissio on järjestelmän yleisturvallisuudesta vastuussa. Eli toisaalta ei voi olla asetusta, joka sanoo, että komission pitäisi olla vastuussa yleensä tästä turvallisuudesta ja sitten mennä sinne hallintoneuvostoon, eikä komissiolla olisi mitään valtaa siellä. Ja vaan, että muut tekevät päätökset. Yksi syystä on siis juuri tämä näkökohta, että ja pääsyy, että miksi haluamme komissioon olevan tässä vastuussa. Jos parlamentti ja neuvosto haluavat olevan vastuullisia jostain, niin se, kaikki sen seuraukset pitää kantaa sen näkökohdan. Mitä erityisen tärkeää on, että parlamentilla olisi osansa, vaikkakin se olisi pieni rooli tarkkailijana hallintoneuvostossa, koska jälleen tämä julkilausuma Galileosta sen interinstitutionaalisessa paneelissa on saatu, että tässä sanottu, että tässä tarvitaan toimintavälistä yhteistyötä. Ja tässä mielessä jälleen, jos parlamentti on mukana hallintoneuvostossa, se voi ensikäden tietoa saada mitä, siitä, mitä tapahtuu asioissa, mutta myöskin kaup- kaupallistamisesta ja ehdotuksista koskien sovelluksia järjestelmässä. No mitä 2013 vuoden jälkeen tapahtuisi, herra Rybi tämä mainitsi, on tärkeää myös siinä suhteessa, mainita, että ensi vuonna asetus vaatii, että teemme väliarvioinnin ja että liitämme siihen ehdotuksia seurantavaiheesta myöhemmin. Teemme sen. Olemme prosessi analysoineet siihen optioita, mikä pitäisi olla hallinnointi 2013 vuoden jälkeen, niin mielestäni tähän palaamme ehdotuksinemme parlamentille neuvostolle 2013 vuoden jälkeistä tilannetta koskien komission rooli siinä sitten vielä otetaan mukaan. No, nyt haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni. Te puheenjohtaja halusitte, kun haluatte keskustella kädestä, niin sanoisin jo nyt, että 23 vuoden jälkeinen aika riippuu siitä, missä määrin palvelujen järjestelmää käytetään. Tämä voimme kertoa tarkemmin vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa, kun hankinnat nykyisessä vaiheessa edistyvät ja tiedämme ehdotuspyyntöjen tuloksen ja minkälaisia osia kenellekin on annettu tästä järjestelmästä. Sillä vaiheessa siis tiedämme paljon enemmän palvelujen käytön tästä tarkasta aikataulusta ja rahoituksesta ja 23 vuoden jälkeisestä tilanteesta. Pääpointit sitten hallintoneuvosto, komissio on e- selittänyt, miksi se vaatii enemmän valtaa. Siellä hallintoneuvostossa selitin, miksi olemme sitä mieltä, että parlamentti on oikeutettu merkittävään osaan ja tarkkailijastatus, kuten se ei ole siis kaikkialla, mutta niin kuin muutamassa muussakin virastossa pitäisi olla. Ja siitä jo täytyy sanoa, tietänette, että neuvosto ei ole kovin myötämielinen tälle ehdotukselle ollut keskustelussa tähän mennessä, että pitäisi olla tästä tietoisia. Ja sitten akkreditointi, tiettyä riippumattomuutta haluttiin päätöksentekoon ja sen vuoksi olemme ehdottaneet, niin kuin olemme ehdottaneet tätä työtapaa akkreditoinnissa eh, ja turvallisuusjärjestelmien homologisoinnissa. Tästä olemme valmiit keskustelemaan edelleen esittelijänne ja varjoesittelijöidenne kanssa eh, selittäen yksityiskohdat, miten asiat toimii ja mitä neuvosto tällä hetkellä sitä ajattelee, joten ainakin voimme yrittää. Olisi ihan ihanteellista, jos ensimmäisessä käsittelyssä päästäisiin sopuun tästä, niin että voitaisiin ainakin katsoa sitten vähän, miten tämä koko prosessi järjestetään. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Klub. Sydämelliset eh, kiitokset. Haluatteko te... Ah, ei. No niin, ehkäpä sitten aikataulusta vielä. 10. marraskuuta joulukuuta ensimmäinen seuraava mielipiteiden vaihto ja toinen joulukuuta mietintöluonnos tarkistusten takaraja 9. Tammiku- joulukuuta ja sitten 4. helmikuuta äänestysvaliokunnassa. Haluaisin tarttua tähän komission ehdotukseen, että käyttäisimme aikaa ja pyrkisimme sitten kaikkien asiaan liittyvien kanssa. Ikävä, että esittelijä ei nyt paikalla. Meidän täytyy katsoa kaikkien asiaan liittyvien kanssa sitä, millä tavalla tämä hoidetaan, koska tämä on nyt hyvin tärkeää. Ja valiokunnan täytyy tietää, missä mennään. Ehkäpä sihteeristö pyrkisi löytämään vuoden alkuun esityslistalle paikan tähän. Sopiiko tämä? Hyvä. No niin, päätämme tämän kohdan. Sitten muita asioita ei ole. Kiitokset. Ja pari minuutin kuluttua, mikäli sopii, niin jatkamme suoraan koordinaattoreiden kokouksella. Mitä nopeammin, sitä parempi. Ne, joiden koordinaattori ei ole paikalla, niin soittakaapa heille.